Okay, colleagues, I think we No niin, kollegat, eh, uskoakseni voimme aloittaa. Vaikka kaikki eivät ehtineet syödä lounasta, näin, että tässä jotkut pyrkivät kuromaan kiinni ja syömään nyt lounaan. Autetaan. Ja nyt iltapäivällä meillä on ilo saada Lilian Ploumen Hollannin ulkomaankaupasta ja kehitysyhteistyöstä vastaava ministeri. Olen tehnyt hänen kanssa yhteistyötä ja tiedän siitä, että hän on hyvin sitoutunut kehitys asioihin ja näihin kehityspolitiikan johdonmukaisuuskysymyksiin ja kauppaministerinä hän pystyy ottamaan myös tuon operatiivisen näkökulman huomioon päivittäisessä työssään. Iltapäivän tavoitteena on keskittyä pääasiassa humanitaarisiin kysymyksiin, sillä näin neuvosto työ on järjestäytynyt paljon kysymyksiä liittyen humanitaarisen apuun, josta voidaan puhua. Totta kai päällimmäisen mielessä se, mitä nähdään päivittäin, Syyrian sodan heistä vaikutukset on nähty sairaalota ja siviilejä pommitettavan, eli koko tämä humanitaarinen puoli on paljon esillä, humanitaarinen pääsy, palvelujen pääsy, ja nyt mahdollista on totta kai myös humanitaarisen avun huippukokoukseen Istanbulissa, joka pidetään toukokuussa. Eli nyt voimme yrittää saada sitten lisää kansainvälistä sitoumusta, että saataisiin jonkinlainen kansainvälinen humanitaarinen oikeus pystyyn. Ja meillä on tällä humanitaarista kysymyksistä vastaava pysyvästi Enrique Guerrero Salom, hän varmasti haluaa puhua. Lisäksi näimme Lontoossa parisen viikkoa sitten tämän Syyriakonferenssin järjestettävän. Siinä olivat Britannia, Saksa, Kuwait, Norja ja YK järjestäjinä. Ja sen ajatuksena oli saada maat sitomaan varoja, ei humanitaariseen apuun pääasiassa, mutta rahoitusta, joka on yhteydessä humanitaarisen apuun syrjäytuksena oli saada investointeja Syrian lähinaapurustoon, jotta pakolaiset tuolla alueella pääsevät kouluihin, töihin erityisesti. Ja itse kävin Turkissa siellä, puhuttiin pakolaisten kanssa syrjästä ja lasten koulutuksessa tärkeä aihe oli, että nuorilla ei ole paljon mahdollisuuksia, 17-18-vuotiaat suunnittelivat opiskelujaan, ja koulutusta sitten yhtäkkiä olivat tilanteessa, jossa olet minkälaisia tuossa näkymiä, totta kai he tekevät helppoja valintoja, tai siis he ovat helppo valinta ekstremist- ääriliikkeen edustajille, joten Lontoossa keskustelua varmasti käytiin tähän suuntaan, ehkä kuulemme jotakin siitä, ja miten te näette tämän tilanteen, kun ajatellaan humanitaarisen kriisin ratkaisua. Tämä tietenkin koskee vain Syyriaa, se olisi helppoa, jos näin olisi, mutta on sota Jemenissä, sitten konflikti Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan vallassa ja Nigeriassa, Koillisosissa ja Keniassa kävimme myös osamme valikunnan jäsenistä. Tiedämme, että Kenian ja Somalian raja, siellä on yhä enemmän ongelmia, jotka liittyvät humanitaarisiin haasteisiin, terrorismiongelmaa, turvallisuusongelmaa, joka liittyy humanitaarisiin kysymyksiin ja tukeen, jota pitää antaa. Eli paljon puheenaiheita, paljon kysymyksiä, joihin voidaan keskittyä Joten olkaa hyvä ministeri. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja Linda, onpa mukava olla täällä keskustelemassa kanssanne niistä haasteista, joita meillä tässä tulevina kuutena kuukautena edessämme on humanitaarisen avun alalla. Varmasti mielellään haluatte kuulla, miten Alankomaat puheenjohtajavaltiona teidän avue, al, avullanne sekä neuvoston avulla pyrkii edistämään näitä asioita. Ehkäpä jos ensin asetetaan puitteet tälle tilanteelle, niin jos katsotaan kaikkia maailman ihmisiä tällä hetkellä, ihmisiä, jotka tarvitsevat humanitaarista apua, niin joutuu kyllä toteamaan, että heitä on 125 miljoonaa ihmistä. Ja jos nämä ihmiset olisivat maa, he olisivat maailman 11 suurin maa väestömäärältään. Mutta kun heillä ei ole maata eikä valtiota eikä hallitusta eikä parlamenttia, jotka puolustavat heidän oikeuksiaan, heillä ei ole yhteistä kansalaisyhteiskuntaa, he ovat olemassa siellä täällä ja heillä on apunaan vain meidät, eli kansainvälinen yhteisö. Ja Alankomaita puheenjohtajavaltiona tässä tulevien kuukauden, kuuden kuukauden aikana humanitaarisen agendan alalla ajaa juuri näiden ihmisten asiaa. Syyrian kriisi vaikuttaa meihin kaikkiin Syyriassa on arvioitu, että 400 000-1 miljoonaa ihmistä on piiritetyssä tilanteessa ja näitä ihmisiä käytetään osana sotataktiikkaa. Ja sitten Libanon, Jordania, Turkki. Näissä kaikissa maissa on valtavia pakolaisyhteisöjä ollut jo hyvin pitkän aikaa. Ja samoin sitten meidän maissammekin, Euroopan unionissa, Euroopan maan osalla näitä ihmisiä nähdään. He kävelevät, tulevat todella jalkaisin länsi palkkanin reittiä pitkin, nyt myös Euroopan unioniin. Nämä pakolaiset, te olette sitoutuneet tähän työhön jo pitkään. Te ette tietenkään näin ajattele, mutta monet ihmiset, jotka eivät ole niinkään tunteneet vaikeissa olosuhteissa olevien ihmisten tilannetta, niin heidänkin silmänsä ovat nyt avautuneet Syyrian tilanteen vuoksi. Mutta kyse on muustakin kuin Syyrian kriisistä. Kyse on Etelä-Sudanista, Sahelista, Keniasta, El Niño-ilmiöstä ja sen vaikutuksesta ihmisiin. Eli kyse on hyvin kirjavasta ihmisjoukosta ja ne ovat riippuvaisia meistä paitsi rahoituksen suhteen myös, jotta heidän äänensä kuullaan. Viime vuonna 2015 nähtiin koko joukko tapahtumia, tap, tapahtumia jotka olivat monenvälisyyden onnistumisia. Aloitettiin Sandaista, puhuttiin juuri tästä monenvälisyyden toimivuudesta sekä kehitysrahoituksesta, sovittiin New Yorkissa syyskuussa kestävän kehityksen tavoitteista. Sitten saatiin erinomainen ilmastosopimus aikaan. Ja haluan kiittää kaikkia osapuolia, jotka tähän osallistuvat. Ja nyt olemme matkalla Istanbuliin. Ja luulen, että meidän tulisi Istanbulia tarkastella osana näitä tapahtumia, joissa monenvälisyys todella voi tarjota paljon ihmisille. Puheenjohtajakautemme aikana meillä tulee olemaan kolme avainprioriteettia, joiden suhteen haluamme tehdä kanssanne yhteistyötä. Kerron näistä kolmesta lyhyesti ja sitten mielelläni kuulen teidän huomioitanne ja kysymyksiänne. Ensinnäkin maailman humanitaarinen huippukokous parlamentin ansiosuunnitella muuten parlamenttia tästä mietinnöstä, jonka olette kirjoittaneet äh, maailman humanitaarisesta äh, huippukokouksesta, jonka esittelijä muuten on siis suoraan tuossa edessäni. Kiitos tästä tekemästänne työstä. Me käytämme äh, tätä teidän tekstiänne, kun pohdimme EUn voimakasta yhteistä ääntä matkalla huippukokoukseen ja myös huippukokouksessa. Joten me käytämme johto tähtenämme teidän mietintöä, Euroopan parlamentin mietintöä. Sitten on korkean tason ryhmän raportti. Kristallina Georgieva johti tuota työryhmää. Ja kolmas kertomus on se, jonka pääsihteeri juuri helmikuussa julkaisi. Oletan, että monet teistä olette käyneet tapaamassa pakolaisia eh, maailman eri osissa. Kodestaan siirtyneitä ihmisiä olette tavanneet ympäri maailmaa. Ja nämä kolme eh, tekstiä, niiden muodolliset suositukset saavat rinnalleen myös niiden miesten ja naisten ja tyttöjen ja poikien äänet, eh, joiden kanssa me olemme puhuneet kentällä paikan päällä. Eli tämä on meidän johtotähtemme matkalla kohti maailman humanitaarista huippukokousta. Sitten toinen tärkeä asia, rahoituskysymykset. Miten saamme jatkettua rahoituksen hankkimista? Moniakin innovatiivisia ajatuksia on esitetty. Ja tähän liittyy tietenkin toinen asia, joka on poliittisempi, eli kaikkihan tiedätte, että tunnette kansainvälisen humanitaarisen lain ja että järjestöillä ja kansalaisjärjestöillä tulisi olla pääsy eh, kentällä paikan päälle eh, myös niiden henkilökunnalla. Ja kun tilannetta tarkastelee tällä hetkellä, niin tällä hetkellä eh, humanitaarista apua ei saada perille aina ja kaikkialla. Tästä joudutaan jopa käymään neuvotteluja. Tämä on suuri ongelma, josta tulee keskustella ja hiukan eh, myönteisempi asia työryhmä, joka on Jan Hegelandin johtama Münchenin kokouksen päätelmien pohjalta. Nyt näyttää siltä, että Madajan kaltaisiin paikkoihin Syyriassa apua saadaan perille, paitsi sinne myös muualle. Eli näiden asioiden tulisi varmasti olla meidän EUn toimien keskiössä. Mehän olemme yksi merkittävimmistä lahjoittajista ja meidän äänemme tulee kuulua. Me pyrimme myös siihen, että että humanitaarinen järjestelmä tehostuisi entisestään ja voitte luottaa siihen, että me teemme yhteistyötä 27 muun jäsenvaltion ja komission ja tietenkin parlamentin ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta saisimme Istanbulissa mahdollisimman paljon aikaan toukokuussa. Toinen asia on tietenkin sitten Euroopan humanitaarisen avun konsensuksen täytäntöönpano. Siinäkin keskitytään eh, siihen, että kunnioitetaan humanitaarisia perusperiaatteita ja kansainvälistä humanitaarista lakua, lakia, eli todella vahvistettu yhteistyö ja tarveharkinta ja koordinaatio ja tämä konsensus on hyvin pitkälti meidän prioriteettiemme linjoilla. Kaikkihan näistä prioriteetteista maailman tässä kokouksessa olemme ihan samaa mieltä. Puheenjohtaja valtiona haluamme nostaa esiin kolme hyvin keskeistä asiaa. Näihin toivomme tukeanne ja tietenkin ehdotuksia. Ensinnäkin humanitaariset innovaatiot. Vaikka järjestelmä, no kaikkihan olette kuulleet näitä puheenvuoroja siitä, että järjestelmä on ri, ei rikki, mutta ää, vararikossa, mutta kun se ei nyt toimi niin hyvin kuin se voisi toimia. Eli tarvitaan muita kumppaneita, myös yksityinen sektori tulisi saada mukaan. Tässä on puhuttu paikallistamisesta, miten paikallinen kansalaisyhteiskunta, paikalliset kansalaiset saataisiin mukaan. Niidenkin tulisi olla osa tätä järjestelmää. Ja haluaisimme myös tarkastella uusia mekanismeja saamiseksi. Esimerkiksi maailman ruokaohjelma käyttää järjestelmää, jossa ihmisille annetaan luottokortti niin, että he voivat käydä paikallisessa ruokakaupassa ostoksilla ja että rahat jäävät sinne paikan päälle. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta kaikki, kun sen näin esittää, mutta miksemme sitten toimi näin? Miksi olemme tarttuneet, turvautuneet hyvin monimutkaisiin järjestelmiin, vaikka yksinkertaisempikin olisi mahdollista? Joten olisi hyvä keskittyä näihin innovaatioihin ja katsoa, miten asioita voitaisiin muuttaa, yksinkertaistaa. Toinen asia on sitten sukupuolten tasa-arvo. Kentällä olemme nähneet, että monet järjestöt paperilla erittäin hyvin huolehtivat tyttöjen ja naisten tilanteen huomioon ottamisesta, mutta kentällä tämä ei kuitenkaan toteudu. Eli ihan yksinkertainen esimerkki. Varmaan kaikki tiedätte, mutta ei tästä koskaan puhuta, että naisilla ja tytöillä on kuukautiset kerran kuukaudessa, mutta minkään näköisiä terveyssiteitä ei ole Äh, saatavilla. Jos lähtee Turkin kautta, Kreikan, Makedonian, äh, Kroatian kautta äh, Saksaan, Hollantiin tai Ruotsiin, eikä edes kuukautissuojia ole tarjolla. Ei tämä ole helppoa. Eli siis joskus naistenkin ääni pitäisi kuulla ja tulisi varmistaa se, että naisten, paitsi että naisiin ei kohdistu väkivaltaa, myös että naisil, naisten tarpeet täytetään. Eli tasa-arvossa tulee ottaa huomioon myös tällaisia käytännön asioita. Ja kolmanneksi keskitymme sitten kysymykseen pitkittyneestä pakotetusta kodista poistumista. Jotkut ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeista vastaan ajattelivat, että pariksi viikoksi, äh, mutta sitten onkin yhtäkkiä kulunut 17 vuotta. Eli miten huolehdimme siitä, että ne ihmiset, jotka ovat äh, pakotettu ja lähtemään kodista, niin jäävät tähän tilanteeseen pitkittyneesti, niin miten kuulemme näitä ihmisiä, miten otamme heidät politiikassamme huomioon? Kaikki tämä varmasti kuulostaa hyvin kattavalta agendalta ja kyllä se tavallaan onkin. Mutta on se aika yksinkertainenkin juttu. Ajatellaan nyt vaikka sitä naista, joka Idlibistä matkustaa kolmen lapsensa kanssa turvaan, turvalliseen paikkaan. Ja ajatelkaa, miten te haluaisitte itsenne kohdeltavan tässä tilanteessa, mitä te tarvitsisitte, minkälaista <laughs> ystävyyttä, ystävällisyyttä te kaipaisitte siellä matkanne varrella varmaan haluaisitte ihmisten ymmärtävän, että kotonahan te haluaisitte olla, kotinehan haluaisitte jäädä, mutta kun se ei aina ole mahdollista. Ja näin haluaisitte sitten tehdä kodin sinne, minne jouduitte lähtemään äh, pakotettuna, kun pakenitte väkivaltaa. Jälleen meillä on paljon paperityötä ja paljon politiikkaa ja toki asioita, joista on puhuttava, mutta auttakaa nyt minua kun yritän asettaa nämä ihmiset äh, toimien keskiöön. eivät nämä ihmiset kodeistaan halunneet lähteä. Heillä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa itselleen eikä lapsilleen. Nyt äh, haluan kuulla teidän huomioitanne, kysymyksiänne, ajatuksianne paitsi nyt tässä kokouksessa, luonnollisesti myös jatkossa koko puheenjohtajakautemme ajan. Haluamme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne puheenjohtaja ja koko parlamentin valiokunnan kanssa. Kiitos. Kiitoksia kovasti ministeri muistutti meitä, meitä hyvin tärkeästä sitä, eli puhutaan ihmisistä, jotka ovat vain kuten me, jotka ovat hyvin vaikeissa tilanteissa. Ja kun katsotaan historiassa ajasta taaksepäin, niin no, joillakin on viime aikoina ollut jollakin kauempaa sitten, mutta jossakin kohtaa Meillä on ollut pakolaiskriisejä, me itsekin ihmistä on pitänyt siirtyä, kohdanneet hankalia tilanteita. Ja se on hyvä muistuttaa tästä omista vastuistamme. Ja minä puolitoista vuotta sitten tulin valiokunnan puheenjohtajaksi ja tässä on niin paljon jargonia näissä asiakirjoissa sivuittain. Ja sitten, no, pyysihteeristä, mitä tämä tarkoittaa tämä paljonkaan mitään tarkoittaa Yksi asia, miksi se voisi sanoa, ei nyt pidä käyttää kolmea sivua, kun yksi kappale riittäisi. Ja tästä keskustellaankin, kun puhutaan maailman humanitaarisen avun huippukokoisesta. Ja siinä valmisteluasiakirjassa oli paljon sanoja, paljon ammattikieltä, jargonia. Ja yritän nyt selvittää, että mikä tässä on se substanssi sisältö, mikä ongelma siinä on, mitä pitää korjata, mikä toimii, mikä ei, mitä tehdä seuraavaksi. Ja se on ehkä asia, josta pitäisi pitää kiinni hyvin käytännön läheisistä ratkaisusta kanssa, mutta ei nyt ole tässä akateemista jätettä. Tarvitaan kentän toimintaa ja eilen minä ja Davor ja muut kollegat olimme konferenssissa, jossa yksi kollega muistutti meitä, joka tuli juuri Kaleesta. Puhui siitä, miten humanitaarinen kriisi täällä puolitoista tuntia, noin pari tuntia Brysselistä. Ihan vieressämme naisia ja lapsia asuu kylmissä teltoissa. Ja heidän pitää ratkaista tämä ongelma oli politiikka mitä tahansa, niin humanitaarinen äh, tarve on tehdä jotakin näiden ihmisten eteen, jotka asuvat tuolla tavalla. Ja se oli hyvin liikuttavaa kuulla tuo esitys eilen iltapäivällä. Joten ensinnäkin puheenvuoronsa Enrique Guerrero Salom, joka on esittelemme, kuten sanoin. Enrique, ole hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitos oikein paljon eh, Lilian. Eh, sallithan, että käytän etunimeäsi Lilian. Täytyy aloittaa toteamalla, että olipa mukava yllätys se, että ulkomaankauppaministeri, joka samalla on vastuussa kehitysyhteistyöstä, puhui näin äh, humanitaarisella tavalla, keskittyen humanitaariseen ulottuvuuteen. Tämä on mm, todella merkittävä asia. Teidän linjanne on hyvin lähellä meidän linjaamme, niin kuin valiokunnan puheenjohtajakin totesi. Ja olen kyllä hyvin varma siitä, että toivoisimme, että toverimme täällä Euroopan parlamentissa sen ulkomaan kauppavaliokunnassa olisivat yhtä lähellä meidän linjaamme kuin mitä te ulkomaan kauppaministerinä juuri ilmaisitte puheenvuorossanne. Jopa se, että Äh, ulkomaankaupasta vastuussa olevat äh, ihmiset äh, komissiossa olisivat yhtä lähellä ajatuksissaan humanitaarisesta avusta vastaavia tahoja komissiossa. Eli todella tämä mm, puheenvuorosi oli aivan erinomainen. En nyt uskalla tässä väittää, että edustan kaikkia tämän valiokunnan jäseniä tämän sanoessani. He tietenkin käyttävät omat puheenvuoronsa aivan kohta, mutta olen varma siitä, että he ovat samaa mieltä kanssani siitä, että puheenvuorosi oli hyvin, hyvin erinomainen. Se oli hyvin ymmärtäväinen, ajattelet ihmisiä, ajattelet sitä, mitä ihmiset tarvitsevat. Mitä sisältöön tulee, niin oikeastaan voisin vain todeta, että allekirjoitan kaiken sen, mitä sanoit. Ja luonnollisesti tämä on sillä linjalla, mikä on tämän valiokunnankin linja, mistä olemme keskustelleet täällä, ja mikä on valiokuntamme ehdotus humanitaarista huippukokousta silmällä pitäen. Parlamentin mietintöhän tosiaan hyväksyttiin ja toivomme, että toukokuussa sitten tai tässä toukokuun lähestyessä Alankomaiden puheenjohtajakaudella neuvoston päätelmiin otettaisiin mukaan näitä asioita. Eh, joita mekin olemme ehdottaneet, eli että EU todella sitoutuu tuon maailman humanitaarisen huippukokouksen onnistumiseen. Ja kaksi avainasiaa tässä varmasti ovat yhtäältä rahoitus, Eli puheenvuorosi alussahan korostit juuri sitä, että nyt on historiallinen hetki käsillä. Ja nyt eh, humanitaarisia kriisejä, valtavia humanitaarisia kriisejä on enemmän kuin koskaan aiemmin ja että nyt suurempi, maailman, suurempi osuus maailman väestöstä kuin koskaan aiemmin on joutunut lähtemään kode, kodeistaan. Sanoit, että äh, kodeistaan lähteneet pakolaiset, jos kaikki heidät laitettaisiin yhteen, niin he kaiken kaikkiaan olisivat väestömäärältään 11 suurin koko maailmassa, jos kyse olisi maasta. Ja monet vähiten kehittyneistä maista, siksi että niillä on omat ongelmansa, rahoitusongelmansa ja mm, alijäämäongelmansa, niin meidän on jälleen vahvistettava sitoumuksemme siihen, että meidän on saatava varoja kerättyä kassaan niin, että voimme vastata näihin maailman humanitaarisiin kriiseihin, jotka vaativat rahoitusta enemmän kuin koskaan ennen historiassa. Tiedät, että mm, parlamentin mietinnössä on ehdotus globaalista toimintasuunnitelmasta viiden vuoden suunnitelmasta niin, että tässä olisi myös ennakoitavuus mukana. Ja toinen asia sitten, niin kuin totesit, on avustustyöntekijöiden pääsy tekemään tätä humanitaarista avustustyötä. Eli tässä tulee todella kunnioittaa humanitaarisen avun sääntöjä sekä kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä ylipäätään. Tällä hetkellähän tai viime kuukausien, viime viikkojen aikana eh, tilanne on huonontunut. Se on pahin, mitä se on koskaan ollut, pahempi kuin mitä se on koskaan ollut. Eli on ryhmiä, en nyt sano hallituksia, koska on epäselvää, kuka valvoo mitäkin aluetta tällä hetkellä, mutta on siis todella ryhmiä, jotka estävät humanitaarisen avun pääsyn kansalaisille, jotka ovat suorastaan siepattuina, jotka ovat, joita käytetään ihmiskilpenä. Ja nyt tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Se huolestuttaa meidän valiokuntaamme erityisesti, eli myöskin sitten sotilaalliset toimet, jotka kohdistuvat eh, humanitaarisen avun antajiin ja nyt jopa sairaaloita on pommitettu ja lääkärit ilman rajoja, kansainvälinen järjestö, joka myös tekee humanitaarista työtä, on myös tästä ilmaissut merkittävän huolenaiheen. Ja myös tämän valiokuntamme täytyy kyllä tuo asia nostaa esiin. Mietinnössäkin viitataan humanitaarisen avustustyön merkitykseen ja siihen, että sen toteutumista ei saa estää missään päin maailmaa. Kyse, on aivan keskeisestä asiasta ja kaikkien eri valtioiden, maiden, osapuolten täytyy kyllä sitoutua kunnioittamaan tätä humanitaarisen lain perusperiaatetta. Lopuksi, kun puhutaan näistä pitkittyneistä kriiseistä, joista tulee lähestulkoon ikuisia, niin merkittävä kriisi ei ole niinkään sodasta tai konfliktista liittyvä on olemassa myös ympäristöstä johtuva kriisi. Lindahan viittasi vierailuihimme. Eri jäsenet olemme käyneet eri pakolaiskriiseissä, äh, leireillä eri kriiseissä. Olemme käyneet Libanonissa, Afrikassa, eri maissa. Siellä on pakolaisleirejä, jotka ovat olleet olemassa jo 45-50 vuotta koska nuo konfliktit ovat niin pitkäikäisiä. Lopettelen ihan juuri, en halua tässä nyt äh, viedä äh, puheaikaa ja sun vuoroa muilta mutta kyllä tarvitaan erityistoimia ja myös koulutustoimia näiden pitkittyneiden kriisien hoitamiseksi, koska tällainen pitkittynyt kriisi vaikuttaa paitsi niihin sukupolviin, ne ihmisten sukupolviin, jotka ovat joutuneet olemaan poissa kotoaan, mutta se vie myös tulevaisuuden lapsilta. Lapsilta, jotka syntyvät pakolaisleirille – heillä ei ole juurikaan minkäänlaisia humanitaarisia oikeuksia. Siksi olemme ehdottaneet, ja komissiokin tekee työtä tällä alalla, niin olemme ehdottaneet, että 4 prosenttia humanitaarisesta avusta sidottaisiin koulutukseen näissä tapauksissa. Sitten kiinnittäisin vielä huomion Mm, kansalaisjärjestöjen tilanteeseen Länsi-Jordaniassa, Israelissa, äh, on muitakin maita, jotka ovat itse asiassa rajoittaneet humanitaarisen äh, avun äh, toteutumista. Kyllä Euroopan unioninkin tulisi tämä ottaa huomioon ja käydä jonkinnäköistä keskustelua tästä. Toverinikin varmasti haluavat sanoa, <laughs> sanoa omat sanansa, joten en vie enempää aikaanne. Kiitos paljon. Davos. Kiitos Enrique Davostir ja sitten Charles Görens Davor. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset uh, Marisa teidän katsauksestanne ja tästä sitoumuksestanne kehitysyhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön. Meillä on täällä paikalla nyt puheenjohtaja ja koordinaattori. Te mainitsitte, että tässä prosessissa niinkään ei ole kyse siitä, että etsimme kompetensseja, vaan siitä, että saamme työn tehtyä. Luonnollisesti humanitaarisessa työssä on tietyt rajat, joita tulee kunnioittaa, ja me tuemme tätä, mutta on tärkeää mielestäni myöskin todeta, että välillä olisi hyvä saada vahvempi side humanitaarisen työn ja kehitysyhteistyön välille. Tämä koulutuskysymys on luonnollisesti yksi tämän tyyppisiä kysymyksiä. Meidän pitäisi luoda läheisempi yhteys humanitaarisen työn ja pitemmän aikavälin kehitysyhteistyöponnistusten välille. Haluaisin vain korostaa tätä ulottuvuutta – ja pyytäisin, että vastauspuheenvuorossanne kertoisitte hiukan siitä, kuinka näette nämä siteet ja kuinka aiotte Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella niitä vahvistaa. Toisekseen me olemme valmistelemassa nyt maailman humanitaarisen työn huippukokousta. Tähän Enrique viittasi jo. Ja nyt jos voin yhden asian vielä lisätä. Kyseessä on todennäköisesti se, että tämä on meille myöskin uskottavuuskysymys. Euroopan unionin uskottavuus tässä huippukokouksessa ja se, kuinka kumppanimme ympäri maailman meidät näkevät, riippuu siitä, kuinka vastaamme maahanmuuttokriisiin. Voisitko sanoa sanasen ehkä tähän liittyen? Se olisi tervetullutta. Erityisesti, koska minä olen kroatialainen nyt, puhun kroatian edustajana ja tiedän, että olette kiertäneet eräissä maissa – jotka ovat osa tätä pakolaisten reittiä alueellamme. Nyt huippukokouksen valmistelun aikana kriittisiä tilanteita saattaa puhjeta. Minkälaisia valmisteluja teillä on käynnissä, jotta voisimme ennakoida tapahtuvaa, emmekä joutua maahanmuuttovirran yllättämäksi? Tiedän, että komission Stiljanides on tehnyt kovasti töitä asian parissa ja hyvin oikea-aikaisesti hän allekirjoitti Serbian kanssa yhteistyösopimuksen. Tuo maahan on Euroopan unionin äm, ulkopuolista työtä harjoittava ja sillä on myöskin sopimus Venäjän federaation kanssa. Sen mukaan ottaman Euroopan järjestelmän oli erittäin tärkeää, sillä Yhteistyötä saatiin nopeasti kehitettyä ja käynnistettyä. Ja se on tärkeää. Esimerkiksi humanitaarinen työ on ala, jossa Serbia on tärkeä kumppani. Nämä liittyvät, eh, nämä seikat siis uskottavuuskysymyksen humanitaariseen tukeen ja siihen, mitä voimme odottaa tulevalta keväältä. Kiitoksia. Görens. Kiitos, Charles Görens. Ja. Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tervehtiä Alankomaiden humanitaarisen avun ministeriä. Teillä on paljon onnea, ministeri. Annatte äänen Euroopalle näissä olosuhteissa, jotka ovat poikkeukselliset. Ja no, tämä nyt on ihan aito kiitos Alankomaiden valtuuskunnalle, kun nyt katsotaan ponnisteluita, joita maanne on tehnyt kehitysasioissa – humanitaarisissa asio- kysymyksissä ja myös jos ajatellaan uusia innovatiivisia tapoja kehitysasioissa, niin voimme luottaa teihin varmastikin ja teillä on kaikki tukemme ja solidaarisuutemme. Syyrian sota on tuhamassa kaiken. Se tuhoaa yhteisöt, yhteydet niiden välillä, miehiä, naisia, humanitaarinen oikeus, kansainvälinen humanitaarinen oikeus, sitä ei enää noudateta. Tuhotaan sairaaloita, joissa Metsän on Frontier toimii, lääkärit ilman rajoja, joten mitä ei enää kunnioiteta. Tässä tilanteessa on Turkki nyt sitten, joka on nyt tullut ihan äärirajoille. Minä nyt tiivistän kommenttini vain tähän Turkista, vain pakolaisasioihin kohta kolme miljoonaa pakolaista. Libanon ei enää kestä, Jordania ei enää kestä, alueen maat eivät kerkakien kestä. Niiden varat ovat loppumassa, sillä öljyn hinta on hyvin alhaalla, joten USA jää jäljelle, joka tekee jotakin, mutta hyvin vähän. Se nähtiin Lontoon konferenssissa. Taisin voitu saada lisää sitoumusta myös siltä maalta, joten jälle jää EU tällaisena ankkurina ainoana kiintopisteenä, joka voi antaa hieman toivoa tuon alueen ihmisille. Heidän ihmisarvoisuutensa on tässä menossa ihan kaivoon. Ja tämä on historiallinen haaste EUlle. Kuvitellaan nyt hetki vain, että jos Saksa, siellä kävisi niin, että Merkel epäonnistui siksi, että häntä kritisoidaan sisäisesti. No mitä sitten jäi siinä jäljelle ei mitään. Ja se lopettaisi tietynlaisen Euroopan, ja se itse asiassa on nyt tässä vallalla parlamentissakin. Tässä nyt on varma, että kaikki tuhoutuu. Kaiken, kaikkiaan kaikki Syyrian ympärillä ja ne, jotka voisivat tarjota ratkaisun, mutta meitäkin nyt uhkaa tämä tuho. Minusta pitää hieman dramatisoida tätä keskustelua. Ei nyt voida enää tehdä niin kuin mitään ei olisikaan. Pitää nyt sanoa selvästi, että jos kaikki muut tässä epäonnistuvat ja jos me olemme sitä mieltä, että meidän pitää tukea näitä, tätä väestöä ja sen osia, niin pitää lieventää kriisin vaikutuksia, sillä me olemme ainoita, jotka voivat näin tehdä. Mikä sitten on se kriisin ja haasteen ulottuvuus poliittisesti, logisesti budjettiin kannalta, joka me pitää ottaa. Meidän pitää kertoa luvut, joita tarvitaan. Pitää sanoa hyvin selvästi. Ja te olette hyvässä asemassa komission kanssa ja Stilenidiksen kanssa. Jopa komission puheenjohtaja on hyvässä asemassa. Pitää selittää suurelle väestölle, että mistä tässä nyt on kyse. Ja jos onnistutaan selittämään, että EU voi tässä tarttua haasteeseen, edellyttää, että kaikki ovat siinä mukana, ja että ne, jotka eivät halua tehdä mitään, yrittävät estää muita pääsemästä eteenpäin. Minusta tässä tarvitaan nyt selvennystä, jotta nyt nämä avaintoimijat, jotka voivat tuoda ratkaisun ja haluavat tuoda ratkaisun, heidän pitää antaa toimia. Nyt on toiminnan aika. Tätä selvennystä tarvitaan. Ja sitten tehdä ilmoitukset, jotka ovat tarpeeksi dramaattisia, jotta voidaan korottaa haaste. Ja lopuksi jos nyt hyvin tartutaan näihin tarpeisiin tällä alalla, niin nehän ovat täysin kantavia jopa paljon sen alle, mitä EU oli ilmoittanut haluavansa tehdä kehitysasioissa, kehitysapupolitiikassaan. Ja no, esimerkiksi EU meni Addis Abebaan ja ilmoitti, että tästä vuoteen 2030 mennessä se tekee mitä se ei voinut tehdä 2015 vuonna, mutta se lupasi 2005. No, miten nyt sitten tästä eteenpäin toimitaan? Toimitaanko niin, että mennään eteenpäin asteittain lineaarisesti, jolloin 2016 sitten pitäisi jo antaa 15 osa ponnistelusta, mitä, mitä pitää saada, että saavutetaan 0,7 prosenttia. Tai sitten voidaan toimia toisella tavalla, 2015, 16 siis tarvitaan hieman enemmän kuin 15 osa, niin tehkäämme nyt tämä ponnistelu, joka sitten helpottaa toimintaa loppupäässä, mutta minusta ei voida pysyä tässä business as usual ajattelutavassa, sillä meillä on nyt selkä seinää vasten ja olemme tavanneet ennen tätä kokoustakin. Voitte luottaa tämän valiokunnan pyyteettömään tukeen ja yhdessä voimme sitä tärkeää roolia Stilindiksen, Mogherinin ja koko komission kanssa. Minusta nyt on tullut aika, nyt on tullut niin dramaattinen hetki, että meidän tulee ilmoittaa toiminnasta. Paljon aikaa ei enää ole. Te voitte luottaa meihin, että olemme tässä mukana. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kaksi muuta puheenvuoropyyntöä. Olen huomannut, onko muita. Heidi Hautala, sitten Arne Liits. Heidi, ole hyvä. Uh, Paljon kiitoksia ja tervetuloa kehitysyhteisövaliokuntaan, Lilian. Uskon, että me voimme varauksetta tukea näitä kolmea prioriteettia, joita teillä on humanitaarisen työn työlistallanne. Kuitenkin meillä on erittäin vaikea tilanne. Meidän on vaikea olla uskottava toimija Istanbulissa, kun rahoitus laskee ja meillä on jatkuvasti kasvava taistelu siitä, kuinka kehitysyhteistyö, rahoitusta, humanitaarinen rahoitus mukaan lukien turvataan. Toivon, että te neuvostossa puheenjohtajana puolustatte toisaalta humanitaarisen talousarvion kasvattamista, Euroopan unionin talousarvio mukaan lukien, ja toisaalta ette anna näitä odeja, kriteerejä mm, ja uusia julkisen avun kriteerejä, ettei anna niiden jäädä syrjään. Haluaisin tässä hiukan enemmän äh, selvennystä siitä, kuinka näette nämä eri ähm, tarpeet, nämä rahoitustarpeet ja tasapaino niiden välillä. Meillä on ollut melkoisen vakavaa keskustelua ähm, DEFCON kanssa tänä aamuna tulevasta äh, julkisen kehitysavun tavoitteiden kokouksesta, jossa uskoakseni olette myöskin mukana. En tässä voi koko valiokunnan puolesta puhua, mutta meistä molemmat, monet ovat hyvin huolissaan siitä, että meillä on uusi tilanne, jossa kriisejä on hyvin monia ja että tämä vähentää meidän mahdollisuuksiamme hoitaa perustyömme, mikä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisten saattaminen pois näistä hirvittävistä kriisitilanteista. Uskon, että monet ongelmat, jotka meidän pitäisi ratkaista tänä keväänä, liittyvät kehitysyhteistyön rahoitukseen ja humanitaarisen työn rahoitukseen. Sitten toisekseen meillä on tilanne, jonka Charles Görens ja te itse mainitsitte. Kansainvälistä humanitaarista oikeutta ei lainkaan kunnioiteta. Ymmärrän, että tämä ei ole jotakin, mikä tulee olemaan maailman humanitaarisen huippukokouksen ydinaihetta, mutta kuinka näette tämän tilanteen itse? Mielestäni parlamentissa meidän pitäisi täysistunnossakin keskustella näistä asioista. Kyseessä ei ole vain tämän valiokunnan ala, vaan se, että Jopa viikoittain meillä on uutisia esimerkiksi sairaaloiden pommittamisesta. Ja Venäjä, mitä Venäjä sitten tekee? Se pommittaa siviilikohteita jatkuvasti ja sitten sanoo, että ei, ei, emme me näin ole tehneet. Miten voimme toimia tällaisen naapurin kanssa? Monet ihmiset sitten paitsi olevat sitä mieltä, että Venäjä mielellään pakolaisia Euroopan unionin tällä hetkellä lähettää. Me keskitymme siis näihin kysymyksiin ja valiokuntana teidän vaikeaa työtänne varmasti tuemme. Kiitoksia ja kiitos oikein paljon paitsi näistä tiedoista myös äh, kutsusta itse asiassa joidenkin kollegoiden kanssa joulukuussa jo. Sain tilaisuuden osallistua konferenssiin, jossa kerroitte äh, työstä, jota äh, olette olette Alankomaissa tehneet äh, puheenjohtajakauden kauden äh, valmistelemiseksi. Minua kiinnostaisi kuulla, miten äh, erityisesti tämä tekstilialan aloite on teidän työssänne mukana. Itse asiassa Saksan ministerillähän tämä on kaikkein tärkein asia. Äh, Ranskan kansallisessa kokouksessahan tämä ei edistynyt. Jos voisitte mm, tästä kertoa hiukan lisää, se kiinnostaisi meitä kovasti. Mitä sitten rahoitukseen tulee? Mainitsit Addis Abeban tilanne esimerkiksi Afrikan hätärahaston suhteen. Ja yleinen kysymys olisikin, tai yleisluontoinen kysymys olisi, kun te olette kai äh, antaneet 15 äh, mm, miljoonaa tällä kai ostettiin kolme ääntä eh, jäsenvaltiot, jos eh, lahjoittivat vähintäänkin kolme miljoonaa, niin saivat sitten myös tilaisuuden tai mahdollisuuden eh, mm, päättää siitä, miten juuri nämä rahat käytettäisiin. Eli tämä Afrikan hätärahasto. Ja kun ajatellaan neuvoston toimia, komissio ehdotti 1,8 miljardia, mutta neuvosto kattoon jäsenvaltioilta saatiin vain 81 miljoonaa. Eli näin ei saisi tapahtua, että syntyy näin suuri kuilu. Voisiko neuvoston vastuu ehkä olla sellainen, että ennen kuin hätärahasto tulee edes käsittelyyn, varmistetaan se, että jäsenvaltiot tulevat siihen sitoutumaan ja antamaan rahoitusta. Sitten palaisin vielä tuohon koulutuskysymykseen. S&D ryhmä on vaatinut todella sitä, että humanitaarista avusta ei kaksi vaan neljä prosenttia käytettäisiin koulutukseen. Tuetteko tätä ehdotusta? Saattaisiko se mielestänne mennä läpi myös neuvostossa? Sitten kotonuun tulevaisuus, voisitteko hiukan vielä sitä meille hahmotella. Ja sitten ODA-kriteeri, se on iso juttu saksalaisena olen hyvin huolestunut. Angela Merkel on sanonut, että hän sanoi tämän kokouksessa New Yorkissa, että Saksa tulee antamaan 0,7 prosenttia, mutta nyt kun meillä on pakolaistilanne Saksassa päällä, niin jos rahat käytetäänkin omassa maassa, mitä odeahan tulee, niin voidaanko tämä pysäyttää siis äh, tämä laskentatapa. Muutenhan tämä on hyvin hankalaa. Kyllä erityisesti Saksalta, niin kuin muitakin jäsenvaltioilta, tarvitaan 0,7 prosenttia. Kiitos siitä, että äh, tulitte vieraksemme ja me varmasti olemme samalla puolella. Uh, tämä päättää keskustelun. No, milloin itsekin vielä yksi asia. Niin tämä kysymys, yhteys humanitaarisen rahoituksen ja kehitysrahoituksen välillä. Kollegat puhuvat täällä äh, koulutusrahoituksesta ja he ovat täysin oikeassa. Komissaari Stilanides oli Keniassa täällä siellä leirissä. Tuossa sitten joka yksi maan suurimmista pakolaisleireistä. Ja siellä on ihmisiä, jotka ovat syntyneet tuolla leirillä, jotka ovat olleet siellä 19-20 vuotta siellä Keniassa joten niistä on muodostumassa kaupunkeja, ei sinänsä kapolaisleirejä sama, mitä tapahtui monta vuotta sitten Palestiinassa, mutta kysymykseni liittyy Am Saharo-palkinnon tohtori Denis Mukwegelle viime vuonna ihmisoikeuksista, tai sen eteen tekemistä työstä, ja Mukwege johtaa sairaalaa Kongon demokraattisessa vallassa, ja hän käsittelee naisia, jotka ovat joutuneet seksuaalisen uhreiksi, ja lapsia myös, siellä hoidetaan jopa lapsia, ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa vauvoja. Hän selitti tämän ongelman, jota vielä ei ole ratkaistukaan. Se on yksi ongelma. Eli hän saa rahoitusta EU-ta humanitaarisin varoin ekopääosastolta, mutta jos nainen tulee hänelle, joka on ollut, hän on saanut kynologisia ongelmia synnynnäisesti, niin hän ei voi sitten hoitaa, koska rahoitus tulee ekopäästöllä ja se liittyy kehitykseen. Ja tämä on ihan hullua, jos on lääkäri, joka toimii kentällä, joka toimii, pitää hallita sitten budjettia. Ja olen ollut yhteydessä häneen siitä lähtien ja edelleenkään näitä ongelmia ei ole ratkaistu tietyltä osin. Ja ihmiset haluavat lisää rahoitusta, että voivat tehdä mitä tarpeen kentällä, että puhutte sitä mitä tarvitaan, ettei nyt puututa kompetensseihin, mutta tämä nyt on tällainen ääriesimerkki tämmöistä hullusta esimerkistä, kun näitä rahoituskysymyksiä ja toimivaltuuksia. Toivottavasti voitte auttaa tota, komissio suhtautuu tähän myönteisesti, tutkii asiaa, mutta tämä liittyy toisaalta budjettiinkin ei on sisällä. Toivottavasti tästä päästään yli, toivottavasti kun päästään tähän huippukokoukseen Istanbulissa, niin valmistelua aikaa käytetään siihen, että ratkaistaan sisäiset ongelmat. Varmasti tapahtuu myös hallituksissakin jäsenmaissa, joissa asiat ovat jakautuneet eri budjettikohtiin. Mutta minulle tämä muistutti kaiken tämän ammattikielen jargonin, että tästä nyt puhutaan yksinkertaisista ongelmista, rahoitus, pitkän aikavälin ongelmat paikallisleirien sisällä ja niin edelleen. Olkaa hyvä, ministeri. Thank you very much. Um... Paljon. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin valiokunnan jäsenille kaikista kysymyksistä ja huomioista. On hienoa kuulla, että olette sitoutuneita tukemaan työlistaa, jonka me olemme muotoilleet. Haluaisin tähän lisätä sen, että koska meillä on nyt jo puheenjohtajuuskausi, minulla on mahdollisuus olla täällä keskustelemassa kanssanne, mutta kun puheenjohtajuuskautemme päättyy, sitoumuksemme ei kuitenkaan pääty. Olisi hienoa, jos voisimme myös jatkaa yhteistyötä näiden asioiden parissa puheenjohtajuuskautemme jälkeen. Teidän on varmaan hyvä tietää, että luonnollisesti me nyt olemme slovakialaisiin kollegoihin yhteyksissä. He tekevät yhteistyötä meidän kanssamme ja ovat täysin sitoutuneita ottamaan johtovastuun, kun se on tarpeen. Me olemme sitoutuneita näihin kysymyksiin ja haluaisimme ne kuudessa kuukaudessa ratkaista, mutta tämä olisi katteeton lupaus. Työtä tarvitaan tämän jälkeenkin ja sitoumuksia. Voisin aloittaa nyt aluksi maahanmuuttokysymyksistä. Monet teistä puhuivat niistä maailman humanitaarisen huippukokouksen kontekstissa ja eräät teistä, kuten te, jotka tulette maista, jotka ovat osa Länsi-Balkanin maahanmuuttoreittiä, viittasivat näihin pakolaisleireihin ja ihmisten tarpeisiin olen sitä mieltä, että kun tarkastelemme nykytilannetta, meillä on kolme erillistä maantieteeseen ja eri tilanteisiin liittyvää kontekstia. Ensinnäkin meillä on Syyria. Tässä pääsemme niihin seikkoihin, joihin monet viittasivat, mutta myöskin pommituksiin, sairaaloiden pommituksiin. Syyriassa olemme nähneet tämän viime viikkoina. Olemme nähneet tämän myöskin muutama viikko sitten Jemenissä, Kundusissa, muutama kuukausi sitten. Ja haluaisin tässä eh, YK on ihmisoikeuksien erityisedustajan viestiä toistaa viestin, jonka hän muutama päivä sitten antoi. Meidän täytyy sitoutua siihen, että rankaisemattomuus näiden ihmisten kohdalta päättyy. He ovat syyllistyneet rikoksiin. Tästä on kyse. Kyseessä ei ole vain liiottelu. Kyseessä on aktiivinen ihmisten kärsimyksen lisääminen. Tiedän, että maailman humanitaarinen huippukokous on jotakin, mihin komission jäsen Stylianides on sitoutunut vahvasti. Hän haluaa tuoda nämä asiat huippukokouksessa myöskin esiin. Hän haluaa keskustella humanitaarisesta lainsäädännöstä, oikeudesta ja seurannasta ja raportista näistä rikoksista ja niiden syyllistyneiden vastuuseen saattamisesta. Osa humanitaarisesta agendasta onkin sitä, että varmistamme, ettei tällaisia rikoksia unohdeta ja ettei rangaitsemattomuudessa tule normia. Meillä on kaikilla velvollisuus analysoida tilannetta, raportoida siitä ja puuttua siihen ei vain keskenämme, vaan myöskin suuren yleisön edessä. Nyt kun tarkastelemme maahanmuuttokysymyksiä, yrittäkää kuvitella, vaikka jos ihminen on lähdössä pakoon, mihin hän menee. Ihmisiä menee nyt Turkkiin, Jordanian, Libanoniin ja Alankomaiden edustajana tämän hienoa minun voida todeta. Alankomaat ovat olleet tukemassa näitä kolmea maata koskevaa kattavaa ohjelmaa. Euroopan unionin ja Turkin välinen sopimus käsitteli humanitaarista apua, myöskin koulutusta. Siihen palaamme hiukan myöhemmin mutta myöskin Libanon ja Jordania ovat nyt komission työn alla. Me olemme esittäneet kymmenisen ehdotusta siitä, mitä tässä paketissa pitäisi olla mukana. Meidän pitää tukea koulutusta, sillä yksi tärkeä vetävä tekijä, kun ihmiset Turkista ja Libanonista lähtevät, on se, että koulutusta on mahdoton saada, tekipä mitä tahansa. Eli koulutustarjonta on osa tätä, mutta myöskin kauppatoimet ovat osa pakettia. Kiintiökysymykset ja kaupan tuki, kun kauppasopimuksia halutaan toteuttaa ja tukea. Nämä ovat asioita, joissa suuresti haluaisimme tukea komissiota, kun se jatkaa työtään. Meillä on siis humanitaarisen työn ulottuvuus, kehitysyhteistyön ulottuvuus, mutta myöskin nämä kauppatoimet, jotka ovat välineitä, joita meidän pitäisi käyttää. Ne ovat saatavillamme. Me haluaisimme odottaa, että komissio tämän kautemme aikana tämän paketin ja toivottavasti paketti saa myöskin parlamentin tuen. Meillä on suunnitelmissa on 4 prosentin taso, mahdollisesti 5 mm, prosenttia, jopa 125 000, tämän lisäksi 10 000 investointipankilta ja me 10 miljoonaa maailmanpankilta saamme rahoitusta, osa sitä on korvamerkitty koulutukseen. Toivoisimme, että työ on hiukan pitkäkestoisempaa ja etteivät varat olisi korvamerkittyjä. Me olemme suorittaneet äh, Alankomaiden humanitaarisen tuen arvioinnin viimeiseltä viideltä vuodelta ja eräs onnistumisiamme, josta voidaan siksi kutsua omassa lähestymistavassamme oli se, että Alankomaat osoittivat melkoisen paljon ei-korvamerkittyä rahoitusta YK toimille, mutta myöskin punaiselle ristille ja eri kansalaisjärjestöille, jotta joustavasti nämä voisivat käyttää sitä sillä tavalla, mikä niiden mielestä oli kaikkein tarpeellisin niiden humanitaarisessa työssä. Ja tuen vahvasti sitä ajatusta, että Tämän ajatuksen pitäisi johtaa myöskin Euroopan unionin rahoituksen käyttöä ja olen valmis keskustelemaan komission jäsenen Stylianidesin kanssa ja selvittämään, onko Euroopan unionin talousarvion sisällä mahdollista näin toimia ja minkälaisia prosenttiosuuksia meillä voisi olla tai osuuksia, kutsutaanpa niitä miksi tahansa. Tämä on sitä keskustelua, jota teidän tuellanne voisin käydä komission jäsen Stylianidesin kanssa. Ja mielestäni on hyvin tärkeää tämä keskustelu käydä. Nyt kun tarkastelemme Länsi-Balkanin aluetta, kuten mainittiin, vierailin juuri Kroatiassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Itävallassa ja Serbiassa – ja luonnollisesti Serbia on yksi avainasemassa olevista maista, jonka kautta monet ihmiset matkustavat. En tiedä, onko tämä diplomaattinen muotoilu, mutta tämä on heidän kannaltaan hyvä. He ovat olleet hyvin äänekkeitä tarpeidensa suhteen, eri palveluiden ja hyödykkeiden suhteen. Minä neljä ambulanssia ja 4000 makupussia heille saatoin jättää. Heillä oli hyvin kattava lista tarpeistaan siellä. Ja myöskin kahdenvälisellä tasolla, ja tämä koskee tietenkin Euroopan unioniakin, meillä on luonnollisesti dilemma. Pitäisikö meidän tarjota ähm, julkisen kehitysyhteistyön rahoitusta Euroopan unionin sisäisille maille? Jos tämän kysymyksen näin esittää, suurin osa meistä todennäköisesti sanoo, että ei varmaankaan. Sillä tarpeitahan on kaikkialla maailmassa, mutta kun tarkastelemme kuvia esimerkiksi Kaleen leiristä, jonka ja erät teistä mainitsivat tilanteen Länsi-Balkanilla, kun näitä tarkastelemme, mielestäni meidän pitäisi hyvin luovalla tavalla käyttää niitä resursseja, joita meillä on, sillä todellakaan tilanteen pitäisi olla sellainen, että kun ihmiset ovat Euroopan unionissa, he eivät saa apua. Heidän tarpeisiinsa pitäisi vastata. On kylmä, on märkää, ihmiset ovat nälkäisiä, janoisia. Ja tässä yhteydessä haluaisin pahoitella myöskin sitä, että on niin valtavan paljon kansalaisia Euroopan unionissa ja eri eurooppalaisissa maissa, jotka eivät Euroopan unioniin kuulu, jotka ovat olleet erittäin avuliaita viime vuosina. Viime vuosina jokaista maahan kohden oli vapaaehtoinen, joka sanoi, että halusi auttaa. Ja tämä varmaankin on totta muidenkin maiden kohdalla. Tästä voisin keskustella toukokuun neuvoston kokouksessa, kuinka voisimme auttaa toinen toisiamme, kuinka voisimme luovalla tavalla turvautua rahastoihin, joita meillä on käytössämme. Alankomaissa olemme käyttäneet niitä etupainotteisesti, ehkä tämän Euroopan unionin talousarvion kohdalla myöskin mahdollista, mutta kuten Heidi mainitsi, me emme myöskään halua käyttää rahaa, kehitysyhteistyörahaa liian suuressa määrin siihen, että ratkomme humanitaarisia tarpeita – Euroopan unionissa. Uskon, että Euroopan unionin humanitaarinen talousarvio on riittävä. Meidän pitäisi keskittyä siihen, että käytämme varat tehokkaammin. Tässä yhteydessä haluaisin vielä viitata huippukokoukseen. Kuulin kyllä vetomuksenne rahoituksen puolesta. Euroopan unioni on yhä tärkeä toimija humanitaarisen avun alalla. Eräs luksemburilainen ystävä sanoi, että Euroopan unionin rahoitus on ainut valon pilkahdus jäljellä. Ja tämä on luonnollisesti totta, jos sitoumuksia ja lukuja tarkastelee, mutta haluaisin kiinnittää huomioon myöskin näihin osioihin, jotka tulevat niin kutsutuilta uusilta tai nousevilta lahjoittajilta. Maat, jotka yhä enemmän ja enemmän YK-järjestelmien kautta rahoitukseen osallistuvat. Me haluaisimme tällaista nähdä enemmänkin ja maailman humanitaarinen huippukokous on erittäin hieno tilanne, jossa meidän ei tarvitse keskustella vain keskenämme, perinteisten lahjoittajien keskenään, vaan voimme keskustella myöskin nousevien tukijoiden tai lahjoittajien kanssa. Ja sitten haluaisin sanoa sana sen julkisen kehitys avun tavoitteista. Heidi viittasi tähän. Huomenna meillä on Pariisin korkean tason kokous ja luonnollisesti Alankomaat maana, sillä eräät teistä todella halusivat kuulla Alankomaiden kannan, joka saattaa olla nyt erilainen minun henkilökohtaisen kantani verrattuna. Uskoakseni Alankomaiden kantaa muutama vuosi on ollut sellainen, että julkisen kehitysavun tavoitteiden käsite täytyy arvioida uudelleen. Maailma on muuttunut ja meillä on kolme rahoituslähdettä, julkisen kehitysyhteistyön rahoitus, yksityinen rahoitus ja sitten verotuspohjainen rahoitus. Tässä kolmannessa Euroopan parlamentti on ollut hyvin aktiivinen toimija julkisen kehitysyhteistyön rahoitus supistuu suhteellisesti, mutta se ei ole menettänyt kuitenkaan yhtään tärkeyttään siinä mielessä, että se on sitä rahoitusta, jota voimme käyttää kaikkien vähiten kehittyneissä maissa, konfliktialueilla ja humanitaariseen rahoitukseen. Mutta jälleen kerran me olemme sitä mieltä, että sitä pitäisi modernisoida. Meidän pitäisi ottaa yksityisen sektorin välineitä mukaan tämän alankomaiden kanta, ja meidän pitäisi voida tarjota ihmisoikeus koulutusta joukoille. Tämä on siis kantamme. Ja meidän pitäisi tämän lisäksi myöskin tarkastella humanitaarista apua, jota eri hallitusten turvallisuus ja äh, sotilaspalvelut tarjoavat. Kuitenkaan me emme saa unohtaa julkisen kehitysavun tavoitteita. Niihin pitää pitäytyä erityisesti kaikkein heikommassa olevien maiden kohdalla. Euroopan unioni kuitenkin tukee tätä uudistusagendaa. Olen sitä mieltä, että julkisen kehitysyhteistyön rahoitus on jotakin, missä me tärkeiden toimijoiden tuella voimme onnistua, emme vähentämään kehitysyhteistyötä, vaan modernisoimaan sitä. Luonnollisesti julkinen kehitysapu on jotakin, missä, mistä voimme saada rahoitusta jolla auttaa ihmisiä ensimmäisenä kuukausina, kun Euroopan Eurooppaan saapuvat toisaalta. Me olemme keskustelleet tästä neuvostossa Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella jo. Meillä on myös jaettua vastuuta. Me, meidän täytyy auttaa pakolaisia, kun he tulevat maihimme. Välillä tämä on ongelmallista minun maassani. Välillä pakolaiset joutuvat nukkumaan ulkona. Me olemme pyrkineet tarjoamaan heille, mitä he tarvitsevat. Ja sanoisin, että tämä on myöskin sellainen rooli, joka meillä on kansallisella tasolla. Talousarvio ei ole kovinkaan pieni tältä osalta, mutta se käytetään eri tavoin. Eräät äm, harrastavat kohdentamista toiset etupainettoisuutta, kuten mekin, mutta mutta tätä julkisen kehitysavun tukea ollaan uskokseni 25 vuotta siis harjoitettu. Sitten meillä on vielä kysymys näistä rahastoista tuen alalla, trust fundeista. Te tiedustelitte, uskommeko me, että nämä rahastot voivat tuottaa tulosta ja kuinka voimme varmistaa sen, että kylliksi varoja saadaan rahastoihin mukaan ja kuinka me arvioimme niiden edistystä. Minun yleinen kantani ja uskon, että tämä on jotakin, minkä voin sanoa epäröimättä ympäröivien maiden jakavan. Tämä on jotakin, missä voin todeta, että meidän ei pitäisi luoda uutta rahastoa joka kerta, kun kriisi puhkeaa, muuten meillä on hyvin sekalainen kuva. Ihmiset ovat hyvin hämmentyneitä siitä, kenelle pitää raportoida ja miten ja kuinka tulee toimia. Me vain lisäsimme tässä taakkaa sen sijaan, että sitä vähennämme. Mutta tästä huolimatta mielestäni meidän pitäisi pitkällä aikavälillä saada aikaan joustavampi Euroopan unionin talousarvio. Kaikki hän puuttuvat tähän vuorollaan. Ja tässä puheenjohtajamaa ja parlamentti voisivat toimia yhdessä. Ennakoittavuutta ei saa menettää, mutta joustoa pitää saada luotua lisää. Tämähän on helposti sanottu, mutta melkoisen vaikea toteuttaa. Välillä uskon, että rahastot tuottavat todella lisäarvoa Euroopan unionin ponnistuksiin. Keski-Afrikan tasavalta on tilanne, jossa ne olivat erittäin hyödyllinen väline Madat rahasto on erittäin hyödylliseksi osoittautunut ja Valetta myöskin. Valetta uskoakseni alkoi käynnistyä erittäin hyvin. Meillä on kuitenkin kaksi huolta sen suhteen. Ensimmäinen on se, että Valettan huippukokous ei ollut mikään Euroopan unionin sisäinen kokous. Kyseessä oli se, että Euroopan unioni ja Afrikka neuvottelivat keskenään. Ja me todellakin pyrimme vahvistamaan afrikkalaisten kumppaniemme roolia, ihan siinä, että he kuulisivat meidän suunnitelmiamme, vaan että he myöskin osallistuisivat näihin suunnitelmiin ja lisäisivät lisäprioriteetteja niihin ja tarjoaisivat ohjausta Euroopan unionille. Ja toisekseen meidän pitäisi pyrkiä laajempaan agendaan liittämään Mm, tietyt kysymykset, niitä käsiteltiin valitan huippukokouksessa maahanmuutto, ihmisten palauttaminen, kauppakysymykset. Vaikuttaa siltä, että tapamme tällä hetkellä resursseja käyttää on sellainen, että suuri kuva hiukan hukkuu työssä. Me myöskin pyrimme keskus- keskittymään mataliin kattoihin. Tämä siis äm, on tilanne, jossa meillä ei voi olla Euroopan unionin osalta matalaa kattoa ja sitten rahastoja, jotka kattavat kaiken muun. Meidän pitäisi pyrkiä osoittamaan hyvää esimerkkiä eikä vain minimoimaan omaa osuuttamme, ettemme itse toimi toisen kuin saarnaamme. Valettassa me keskityimme nuorisotyöllisyysmahdollisuuksiin. Toivomme, että tämäkin jatkuu. Jälleen kerran tämähän on kysymys, joka liittyy myöskin maahanmuuttoon. Sitten puheenjohtaja, minun pitää myöskin sanoa sananen tekstiilialoitteesta ja tämän jälkeen ähm, minun täytyykin varmaan lopettaa tähän tekstiilialoitteeseen liittyen. kyseessä on jotakin, minkä Euroopan unioni käynnistää. Huhtikuussa Euroopan unionin komissio, Saksa ja Alankomaat tekevät tämän läheisessä yhteistyössä ja jälleen kerran tämä liittyy kauppapolitiikkaamme. Eräissä maissa meillä on tämä yleinen tullietuusjärjestelmä, joka on erittäin hyödyllinen väline esimerkiksi Pakistanin kanssa toimiessa, kun pyrimme ratkomaan sitä, kuinka nämä maat käsittelevät omia tekstiliteollisuuteen liittyviä ongelmiaan. Koska minä olen kauppa- ja kehitysyhteistyöministeri, voin todeta, että tämä on tietyllä tavalla Euroopan unionin kannalta jo aki saavutettu asia, mutta eihän tämä monille meistä kuitenkaan ole jotakin ennalta saavutettua. Me toivoisin kuitenkin, että onnistumme tässä sillä kauppa oikein toteutettuna, ja useinhan Euroopan unioni kauppaa oikein harjoittaa, vaikka se voi sitä parantaakin, voi olla hyvin vahva ajava voima mukaan ottavan talouden kasvun alalla. Ja apua pitäisi antaa kaikkein vähiten kehittyneille maille, jotta voimme varmistaa sen, että haavoittuvaiset ihmiset saavat suojelua ja äänensä kuuleville. Jos toimimme yhdessä, tämä on erittäin vahva väline ja uskon, että voimme saada aikaan enemmän kuin olemme tähän mennessä koskaan toteuttaneet. Eli me yhä jatkamme tämän viestin toistamista puheenjohtajuuskautemme aikana. Tekstiilialan aloite on hieno esimerkki siitä, miltä nämä toimet voisivat näyttää Euroopan unionin puitteistossa, ja me odotamme mielenkiinnolla eri aloitteita, joita valiokuntanne voi meille antaa. Toivottavasti nyt vastasin kaikkien kysymyksiin. Ellei näin ole, meidän täytyy pysyä yhteyksissä ja jatkaa vuoropuhelua. Kiitoksia. No kuulette taputuksista, kyllä ministeri, mutta katsoitte kyllä. Nämä pointit on tyytyväinen, mitä sanoitte julkisesta kehitysavusta ja tarpeesta sille, että on tiettyä rahoitusta humanitaariselle avulle EUn sisällä. Kansalaisjärjestöt tulivat minun puoleeni pari vuotta sitten että jos he tekevät töitä Lesboksella, he ovat tehneet töitä kentällä, mutta ei ole rahoitusta. Ei josta sillä ekopääosasto ei voi rahoittaa sitä EUn sisällä humanitaarista apua, joten he eivät tiedä minne mennä pyytäkseen varoja. No ehkä tämä pitäisi ottaa, tai ehkä komissio on siis tämän ratkaissut jo, mutta meidän pitää löytää enemmän joustoa näihin omiin rakenteisiimme. Eko-henkilöstö äh, käsittelee humanitaarista apua, sitten on sisäinen maahanmuutto, joka käsitellään muualla komissiossa – kaikki näitä ongelmia on meillä nyt sitten siinä paljon töitä sisäisestikin ja myös ulkoisesti kumppanin kanssa. Kiitoksia kovasti. Kaikkia hyvää. Lykkyä tyköä. Puheenjohtaja Kaurainen, teette varmasti läheistä yhteyttä kanssanne tulevina kuukausina. Kiitos ministeri. Thank Okay, colleagues, we'll get straight on. No niin, kollegat, jatketaan suoraan, sillä on paljon asiaa iltapäiväksi. Ne, jotka poistuvat, voisitteko poistua hiljaa? Kiitos. Nyt siirrymme hyvin tärkeään mietintöön, joka käsittelee kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta. Puhumme juuri näistä humanitaarisista avustuksista ja kehitysapukysymyksistä, mutta nyt sitten sitten äänen pääsee edustaja Preda, esittelijämme. Hän puhuu mietinnöstään, joka käsittelee kehityksen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta. Ja kuten sanoin, no te te jotka ette tiedä, Lissabonin sopimus sanoo, että EU-politiikat saattavat vaikuttaa ihmisiin kehittyvissä maissa. Ne politiikat eivät saa heikentää kehityspolitiikan tavoitteita. Kahden vuoden välein pysyvä esittelijä näistä kysymyksissä. Kollegat pyydän, ei nyt pysty ajattelemaan, jos te kaikki puhutte kun koita johtaa puhetta, poistukaa, niin voitte puhua ulkopuolella. Kahden vuoden välein DVn pysyvä esittelijä käsittelee näitä PCD-kysymyksiä, laatii oma-aloitteisen mietinnön vastauksena komission raporttiin tästä aiheesta. No niin, meillä on tämä kestäkehityksen tavoitteet 2030 agenda tulossa. Nyt sitten meidän pitää keskittyä paranemään tähän, että varmistetaan, että EU johtaa esimerkillään. Christian Preda, ole hyvä. Kiitoksia. And I, I am going to make sure they be quiet. Ja varmistan, että he ovat hiljaa, jotta voit estellä työsi kunnollisella tavalla. Pyydän, älkää nyt kokousta kokouksen sisällä, kollegat. Pyydän, pitäkää kokouksenne ulkopuolella. Sitten edustaja Preda voi puhua rauhassa. Olkaa hyvä, edustaja Preda. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että olin tyytyväinen, kun tänään saan, siis olin tyytyväinen, kun saan tänään esitellä ensimmäisen version tästä mietinnöstä käsittelee PCDtä. Eilen järjestettiin seminaari, jossa olimme, joka oli erinomainen. Siinä käsiteltiin PCDtä ja siellä oli myös kollegoita paikalla sosialistiryhmästä ja EPP-ryhmästä. Valitettavasti muut kollegat eivät. Sosialistit, kyllä, kyllä. Kerrankin. Nyt kehun teitä. No. Valitettavasti muut poliittiset ryhmät eivät olleet paikalla, mutta seminaari oli äärimmäisen Mielenkiintoinen kuuleminen siis. Siellä oli yliopiston edustajia, ihmiset, jotka työskentelevät äh, instituutioilla, jotka ovat hyvin tärkeitä, OECD, YK, kansalaisjärjestöjä oli edustettuna, joten keskustelu käytiin kaksi ja puoli tuntia. Tämä oli hyvin rikasta keskustelua. Se tulee auttamaan meitä varmastikin, meitä osallistujia, viemään älykkäästi tätä keskustelua eteenpäin kun ajatellaan tätä mietintöä. Ja haluaisin kiittää myös parlamentin sihteeristöämme, siis sihteeristömme ja muita, että tekivät töitä kovasti, kun järjestivät tämän seminaarin. Oli hyvä, että se järjestettiin eilen ennen tämän päivän keskustelua tässä valiokunnassa, joten kehityspolitiikan johdonmukaisuus ei ole helppo aihe, sillä kyseessä on kaikkien politiikkojen yhteydessä oikeastaan, ja totta kai Voitaisiin käsitellä kaikkia aiheita siinä houkutussa. Tällaista houkutusta on, se on normaalia henkilökohtaisesti. Ajattelen, että en ole tälle antanut valtaa, joten olen määritellyt selvät roolit eh, sille, mikä, tai siis selvät tavoitteet sille, mitä rooli tällä parlamentin tavoitteen eh, kehityksellä on. Ja varjoistelijoita pyysin tekemään sillä että he keskittyvät näihin olennaisimpiin näkökulmiin, että voidaan saada tämä ero aikaiseksi. Toistan, että jos halutaan nyt koherenssin nimessä puhua kaikesta, niin riskinä on, että no, miten nyt sanoisin, tällainen tilkkutäkki, mosaikki, joka estää meitä näkemästä metsää puilta. Eli muistutan, että keskittykäämme nyt näihin elementteihin, jotka auttavat meitä saamaan tämän eron aikaiseksi. Erityisesti uskon, että mietinnön pitää keskittyä kahteen pääkohtaan. Ensimmäiseksi katsoa, miten tämä PCDn käsite voisi, miten se voitaisiin laajentaa tähän Agenda 2030 ohjelmaan. Se on ensimmäinen asia. Toiseksi pitää löytää keinoja parantaa sitä, miten käytetään ja miten tehokkaita ovat nämä PCD-välineet, eli toisaalta PCD pitää sisällyttää Agenda 2030 ohjelmaan ja sitten toiseksi pitää pohtia keinoja, miten voidaan parantaa näitä välineitä joita on käytössä kehityspolitiikan johdonmukaisessa. Nämä molemmat suunnat on tärkeää ottaa huomioon, mitä tulee tähän ensimmäiseen kohtaan. Pitää muistuttaa, että muut toimijat ovat jo pohtineet tätä aihetta syvällisestikin, eli että PCDstä pitää tehdä PCSD, eli kestävän kehityksen poli, koherenssi. Ja EU pitää ottaa tässä selvä kanta. Osa on jo tehnyt tämän siirtymän PCDstä PCD SDhen. Me emme ole ainoat, äh, jotka tätä pohtii. Komissiokin tulee myös olemaan samassa prosessissa mukana, joka saattaa pohtia tätä laimalta perspektiiviltä katsottuna. Eli on mahdollista, että Tämä saattaa liittyä kaksoisraporttiin PCD. Agenda 2015 näkökulmasta tarkoittaa sitä, että pohditaan kehityspolitiikan tavoitteita uudestaan globaalilta kannalta, että päästään pois tästä lähtökulmasta lahjoittaja, vastaanottaja, ja että otetaan kaikki paremmin huomioon tilanne kentällä se, että heti kun poistutaan unionin kontekstista PCD, pysyy käsitteenä, jota ei ymmärretä. Se aiheuttaa ongelmia. Emme siis tule onnistumaan integroimaan PCDtä kestävän kehityksen tavoitteisiin, jos muut avaintekijät, erityisesti USA, Japani, Brexit, eivät osallistu tähän ponnisteluun. Eli EUn roolin pitää olla universalisoida PCDtä. Tässä tämän pikkuhomotuksen ensimmäisestä asiasta. Toiseksi tämä toinen näkökulma muistuttaa eli löytää keinoja parantaa sitä, miten käytetään näitä PCD-välineitä, niin tehokkuutta Ensinnäkin haluaisin sanoa, että PCDn täytämällä EU-tasolla on monimutkainen tehtävä, mitä, e, monimutkaista, siis mitä monimutkaisista tehtävä on, niin sitä parempia ja tehokkaita välineitä tarvitaan, joten mielestäni ei tarvita uusia työkaluja PCDtä varten. Välineitä pitää löytää keinoja käyttää olemassa olevia välineitä mahdollisimman koherentilla tavalla, joten en nyt vetoa sen puolesta, että perustettaisiin uusia välineitä, mutta pitää käyttää älykkäästi ja koherentisti ja sitä, mitä on jo olemassa. Eli tavoitteiden pitää olla selkeitä tältä osin. Ainoa tapa mennä tähän suuntaan PCDn kanssa on, että PCD sisältetään eurooppalaisen huippukokoukseen. Sanoin siis, että tarvitaan eurooppalainen huippukokous, jossa käsitellään PCD-kysymyksiä. Eli tällainen neuvoston kokous tekisi tätä PCtä tunnetummaksi poliittisella huipputasolla. En nyt tiedä, onko se niin tunnettua tämä kehityksen politiikkojen johdonmukaisuus. No pahoittelut nyt, nyt tämä diplomatian puutos, puute, mutta tämä huippukokous sallisi sen, että PCD tulisi tunnetummaksi korkealla tasolla ja lisäksi tarvitaan tällainen toimintavälinen prosessi kansallisella tasolla kaikissa ministeriöissä ja kansayhteiskunnassa. Eli jos onnistutaan laatimaan tällainen huip- tai perustamaan huippukokous, se vaikuttaa myös jäsenvaltion toimintaan. E, eli siis er, huippukokous PCL-kysymyksessä selventäisi sitä, miten operationalisoida tätä kehityksen vaikutuksen politiikan johdonmukaisuutta. Ainoa tapa päästä eteenpäin on salissa, että siirrytään kehityksen kuplasta muihinkin aloihin. PCD ei ole pelkästään kehityspolitiikkaa, tarkoittaa että kaikkia politiikkoja koordinoidaan kehityksen näkökulmasta katsottuna. Eli tässä mielessä uskon, että jos yritämme ajatella hieman laatikon ulkopuolelta, niin voimme käyttää tätä välinettä, mitä tulee välineisiin. 2013 jälkeen uusia välineitä on luotu, mielin tulevat muun muassa 2015 raportin että Tämä on myönteinen kehitys, joka pitää laajentaa kaikkiin EUn lähetystöihin. Tässä pitää tulla vuosittainen vuosittaista toimintaa. Riippumaton arviointi on myös tärkeää. Arviointi antaa lisää uskottavuutta. Toimintaa me keskusteltiin eilen muun muassa Concordin, kanssa, Concordin edustajan kanssa tästä. Eli yritimme nähdä, miten voisimme laajentaa tätä edistys on ollut paljon hitaampi tietyillä aloilla, esimerkiksi vaikutusten arvioinnissa, jotka ovat liian harvassa. Toivotan, että Better Regulation, paremman sääntelyn paketti, parantaa tätä, tältä osin. En nyt puhu näistä viidestä alasta, viidestä prioriteetista. Työs, työsikirja on edessänne. Ja kussakin kohdassa on yksityiskohtia. Haluaisin vain korostaa, että EUn ulkopuolinen toiminta, se pitäisi olla absoluuttinen prioriteetti PCDlle tänä vuonna. Pakolaiskriisi, monet kriisit naapurialueilla kyseenalaistavat EUn perusteet ja solidarisuusjärjestelmämme. Merkittäviä edistyksiä PCDssä on ollut ulkopolitiikassa EUssa, mutta meidän tarvitsemme lisäponnisteluja, jotta toimivat koherentteja ja ennen kaikkea tehokkaita. Ehdottomasti pitää olla niin, että EU vahvistaa kapasiteettejaan ennaltaehkäistä konflikteja sen pitää puuttua siis köyhien maiden perusongelmiin. Lopuksi sanoisin, että toivottavasti tämä PCD-mietintö on todellinen mahdollisuus keskustella ja asettaa kysymyksiä, tehdä päätöksiä ja saada selkeitä ohjeita siitä, kuka tekee mitäkin, milloin ja millä keinoin. Eikö olekin hieno näkymä? Pitää minusta siis päästä pois tästä että kukaan ei ole vastuussa mistään. Kaikkien pitää ryhtyä töihin. Kiittäisin jo ennalta. Varjostelijat olen varma siitä, että kuten aikaisemminkin, tulemme tekemään hyvää yhteistyötä. Ja olen vakuuttunut siitä, että heidän panoksensa turman hyvin höllistä. koko mietinnössä. Kiitoksia kovasti. Thank, thank you. It's very good idea. Kiitos, hyvä idea tietää, kuka tekee mitä milloin. Se auttaa varmasti. Se tuo selkeyttä varjoesittelijät ovat tässä ensin. Brunzulitsa, olkaa hyvä. Um, oui, uh, <coughs> merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Kollegani Romaniasta puhui ranskaa, sen takia minäkin jatkan tätä hänen käyttämäänsä suosikikieltään. Hän sanoi monia mielenkiintoisia asioita, jos ajatellaan näitä pääideoita, tässä mietinnössä, josta nyt puhumme tänään. Ja minun pitää sanoa, että olen täysin samaa mieltä siitä, että tarvitaan eurooppalaista huippukokousta tästä aiheesta, joka on hyvin tärkeä ulkopolitiikkamme ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suhteen. Samalla hänellä oli paljon ideoita, ja ehdotuksia, mutta minun pitää sanoa hänelle, että en pidä kovastikaan tästä termistä varjoesittelijä, minä käytän ranskaksi tästä eri nimeä, kun se on fiktiivinen ranskaksi eikä varjoesittelijä. No, joka tapauksessa nyt vast... jatkan englanniksi. Uh, first of... Ensinnäkin, hyvät naiset ja herrat, pidän tätä mietintöä erittäin ajankohtaisena. Sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, kun ajatellaan näitä uutta 17 kestävän kehityksen tavoitetta nyt politiikan johdonmukaisuuden periaate vaatii todella va- vankkaa poliittista sitoutumista kaikilla eri tasoilla ja todella tahtoa toimia tältä pohjalta. Joskushan meillä nämä mahdollisuudet on, mutta ei poliittista tahtoa kaikkien välineiden käyttämiseen. Lopullinen tavoitehan on se, etteivät politiikkamme vaikuta millään kielteisellä tavalla äh, ihmisiin, ihmisoikeuksiin tai ympäristön paikan päällä. Nyt ulko- ja sisäisissä politiikoissa tarvitaan yhä enemmän johdonmukaisuutta. Politiikan äh, vaikutukset tulee aina ymmärtää paitsi ulkopolitiikassa myös kotona. Ei saa käydä niin, että esimerkiksi kehitysmaissa – No, politiikkamme johtaa epätoivottuihin tuloksiin. Maahanmuuttoa ei tule käsitellä turvallisuuskysymyksenä. Siihen tulee nivoa vahva kehityspoliittinen ulottuvuus, joka liittyy muun muassa paikallisyhteisöjen tukemiseen, demokraattisten toimielinten tukemiseen sekä siihen, että konfliktien jälkeen saadaan aikaan vakaa tilanne mahdollisimman pian. Näin voidaan antaa äärimmäisen tärkeä panos eh, myös sille, että aivovuotoa ei tapahdu kehittyvistä maista ja että tilanne vakautuu mitä pikimmin on, ei ole toivottavaa, että ihmiset joutuvat lähtemään kotimaistaan ja tulemaan vaikkapa Eurooppaan. Myös työvoimaa tarvitaan sitten noissa lähtömaissa. On hyvin tärkeää, että meillä on tiivis yhteys kansalaisyhteiskuntaan, joka voi todella antaa merkittävän panoksensa myös kehitykseen. Ja lopuksi haluan vielä onnitella esittelijäämme. Tulen olemaan yhteydessä häneen niin, että saamme aikaan nämä menestyksekään lopputuloksen. Kiitos. Very much. Kiitoksia kovasti kumpikaan. Teistä nyt ei... No, puhutte ranska Englantia ja Romanian koppi E, joutuu jatkamaan tulkkausta, ettei jätä heitä rauhaan hetkeksikään. No, he tekevät kovasti töitä, mutta olisi hyvä saisivat tauon joskus. Beatrice Petera on pyytänyt puheenvuoron. Beatrice, ole hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Preda tästä tilaisuudesta käydä keskustelua asiakirjasta, joka on erittäin hyvin suunnattu. Erityisesti se nostaa esiin 2030 agendan. Nyt tarvitaan uutta mallia. Kyseessä ei enää ole lahjoittaja vastaanottaja malli, vaan kaikki ne, jotka ovat kestävän kehityksen tavoitteet allekirjoittaneet ovat yhtä lailla mukana tässä työssä. Haluaisin muistuttaa indikaattorien hyväksymisestä. Nehän täydentävät kestävän kehityksen tavoitepakettia. Eli miten varmistetaan se, että tavoitteet täyttyvät? Minä haluaisin osaltani korostaa sitä, että tämä mm, toimintamallin muutos, joka on hyvin ajankohtainen, johtaa siihen, että maiden ja hallitusten on todella sitouduttava kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen kussakin maassa kansalaisten edun nimissä. Eli myös hallitusten on koordinoitava, järjestettävä toimensa täältä osin. Kun puhutaan kehitysyhteistyöstä, niin eihän olisi soveltuvaa, että että mm, vain yksi ministeriö esimerkiksi hoitaa asiaa. Ei vaan tämän on tapahduttava horisontaalisesti kautta kaikki politiikan alat, ne kaikki huomioon ottaen. Ja kun nyt puhutaan johtajuudesta, Euroopan unionilla on oltava hyvin selkeä kanta ja Euroopan unionilla on selkeä sitoumus tähän työhön. Ja tämän lisäksi voimme taata tehokkuuden, meidän tulee taata tehokkuus, sillä hallitusten me on paitsi tehtävä näitä poliittisia päätöksiä, myös sitten toteutettava ne rohkeasti. Tärkeää ja mielenkiintoista on puhua poliittisesta johdonmukaisuudesta paitsi kehitysalalla, senhän tulisi olla aina eh, punaisena lankana kaikessa toiminnassamme. Siis politiikan johdonmukaisuus liittyy kaikkeen ja kyse on siitä, mihin pyrkii ja niistä välineistä, jotka, jotka ottaa käyttöön päästäkseen tavoitteeseen, mutta samalla on otettava huomioon tietenkin nämä rahoitus, rahoitusmahdollisuudet, myös inhimilliset voimavarat, joita käytettävissä on, niin että todellista hyötyä saadaan aikaan kaiken yhteen pelillä. Sitten on vielä lisähaasteita, täydentäviä haasteita näiden avaintavoitteiden lisäksi siis kestävän kehityksen agendan neljä peruspilaria, mutta näiden lisäksi terveydenhuolto, koulutus, hyvä hallinto, rauha ja oikeus. Ja kaikki nämä tietenkin liittyvät meidän omiin haasteisiimme myös täällä Euroopan unionissa nyt, kun pyrimme pakolaiskriisiä käsittelemään. Tämän lisäksi otettava myös huomioon se, että turvallisuusympäristö on avainasia tässä kaikessa myös kehityksen suhteen, siis niin ennaltaehkäiseminen kuin syidenkin äh, tunnistaminen ja äh, kitkeminen. Eli tämä ei voi olla vain tällainen periaatejulistus, äh, vaan tässä täytyy nyt todella lisätä tietoisuutta ja lähteä omalta mukavuusalueelta. Me emme voi jatkaa eh, saman mallin kuin tähän asti. Eh, tarvitaan joka ikisen YK jäsenvaltion toimia, mutta me emme voi jatkaa todellakaan eh, vanhaan malliin. Nyt tarvitaan aivan uutta ajattelutapaa ja tarvitaan siis toimintatavan muutosta ja yhteistyömuutosta. Preda on mielestäni tässä oikein hyvillä linjoilla, kun hän puhuu siitä, että tarvitaan todella hallitusten poliittista sitoutumista asian hoitamiseen. Eikä tähän liity yksinomaan sitoutuminen, vaan myös se, että sitten täytyy hankkia kylliksi tietoa. Toimien on pohjauduttava todellisiin tietoihin mielelläni osallistun tämän mietinnön valmistelutyön yhdessä esittelijän kanssa. Kiitos oikein paljon. Thank you. Um, if we need... Kiitoksia. Jos me tarvitsemme uusia ilmaisuja varjoesittelijöille, minä ehdotan wannabe-esittelijää. Haluaisin kiittää edustaja Bredalle, että hänen työryhmänsä oli erittäin tunnistettavissa eilen ja tämä oli erittäin tärkeä minun. Avustajini oli paikalla ja kertoi, että työ oli loistavaa ja antoi paljon evästä tulevaisuutta ajatellen. Kuitenkin haluaisin kiittää, kiittää teitä tästä erittäin hyvin laaditusta mietintöluonnoksesta mekanismien pitäisi olla tärkein kysymys ja niiden lisäksi sen, mitkä prioriteettialamme ovat. Toivottavasti pystymme pitäytymään tässä rakenteessa, jos muut tukevat minua. Minä lupaan, etten tee mietinnöstänne joulukuusen kaltaista liian koristeltua. Vain tällä tavoin mielestäni meillä on mahdollisuus onnistua. Tämä on lupaus, mutta ehdollinen lupaus. Jos muutkin toimivat näin, niin minä teen näin. Te toitte mielestäni hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia esiin. Miksipä todellakin emme ehdottaisi sitä, että mm, Euroopan neuvoston pitäisi mm, keskustella kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Ei tällaista ole koskaan tapahtunut, vai onko? Olenko väärässä? Kukaan ei tiedä, onko näin tapahtunut. Kukaan ei ole sitä mieltä, että näin olisi tapahtunut. Tämä mielestäni on erittäin hyvä ajatus, sillä tarvitsemme korkean tason tukea. Kun minä aloitin PCD-työn, kehityspolitiikan johdonmukaisuustyön, minä tein vakavan virheen ministeritasolla. Kollegani kertovat, että me tarvitsemme paljon arviointeja, PCDtä, oletko tosissasi? Ja meidän piti sitten palata alemmille tasoille ja pilottihankkeiden kautta saimme joitakin mm, ratkaisuja. OECD ehdotti, että ruokaturva olisi, elintarviketurva olisi kehityspolitiikan johdonmukaisuusaiheitamme, mutta me lähdimme rakentamaan tätä sitten niin, että johtajat saivat tietää, kuinka tärkeänä nämä aiheita pidämme. Ja ellei nyt ole väärässä, kehitysyhteistyön neuvostolla on säännöllisin väliajoin työlistallaan kehityspolitiikan johdonmukaisuus kohtana. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä tahansa kysymys, joka ei ole suoraan kehitysyhteistyöministeriöiden vastuunalaa, voi tulla käsitellyksi esimerkiksi kauppaan vastaavan komission jäsenen kanssa tai niin edespäin. Tämä mielestäni on hyvin tärkeää lähestymistapa. Ja sitten uskon, että tässä äm, esittelee Preda tunnisti maahanmuuton, turvallisuuden ja niin edespäin tärkeimmät prioriteetit. Katastrofien vähentäminen on ehkä yksi, joka jäi vielä pois. Se on mielestäni äärimmäisen tärkeä työssämme. Tämä on kuitenkin erittäin hieno pohja työllemme ja toivottavasti tämän mietinnön myötä parlamentti pystyy varmistamaan sen, että kehityspolitiikan johdonmukaisuudessa tulee tärkeä osa kaikkien toimielinten työtä. Thank you, Mr. lyke? Kiitos sitten edustaja Lyke. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Seuraan äh, toivettanne ja puhun äidinkieltäni. Niin Eh, vaikka romania nyt ei äidinkieleni olekaan. Sydämiset kiitokset myös minun puolestani esittelijälle. Yritän nyt tehdä joitain huomioita, jotka saattavat olla hyödyksi tämän mietinnön kehitystyössä. Keskittyisin ehkä seikkoihin, mm, jotka voi ymmärtää rakentavana kritiikkinä. Teitä on tässä niin kovin jo kehuttu ja mm, kyllä minäkin olen näistä kehuista yhtä mieltä, mutta ei minun nyt niitä varmaankaan tarvitse toistaa. Eli heikkous ei niinkään tässä mietinnössä kuin ennen kaikkea ehkä komission kertomuksessa on se, että tästä puuttuu esimerkkejä siitä, milloin poliitikkojen johdonmukaisuus ei toteudu, milloin eri politiikan alojen toimia ei saada pelaamaan yhteen joko EUn sisällä tai EUn ja sen jäsenvaltioiden välillä tai unionin eri toiminta-alojen sisällä. Meidän täytyisi näin ollen mielestäni ensin todeta, analysoida ongelmat ja tällainen ongelmien kuvaus mielestäni puuttuu komission tiedonannosta ja nyt sitten automaattisesti myös mietintöluonnoksesta. Kyllä tämä mielestäni on kriittinen asia. Täällä on liian vähän tietoa olemassa olevista ongelmista. Toinen seikka, jonka haluan nostaa esiin, on seuraava käsitykseni on toinen kuin äh, edustaja Hautalan käsitys. Äh, mielestäni voimme voittaa paljonkin, jos enemmän, useammin ja kattavammin saamme tietoa äh, niin pikemminkin katson, että meidän täytyy pohtia, miten näitä puutteita johdonmukaisuudessa saataisiin ratkaistua ja tätä kautta ajettua asiaa. Olen siis suhteellisen kriittinen, jos mietinnössä vaaditaan eh, sitä, että saadaan yhä enemmän voimavaroja eh, PCDtä käsittelemään. Tässä mielestäni uskoakseni ne työntekijät, siis komissiovirkamiehet ja muut eh, viranomaiset, jotka tekevät tätä konkreettista työtä ja konkreettisessa työssään sitten havaitsevat johdonmukaisen suuden puutteen, niin pikemminkin heitä tulisi kuulla, kun he havaitsevat, että politiikkamme ei olekaan äh, johtanut toivottuun lopputulokseen. Eli ne ihmiset, jotka tätä työtä tekevät, heitä tulisi mielestäni kuulla. Onpa äh, kyse sitten ministeriöistä tai niiden osastoista, mutta ei tässä mielestäni mitään lisää voimavaroja tarvita, vaan tieto täytyy saada sieltä äh, kentältä ylöspäin. Kolmas seikka, joka minua hiukan ihmetyttää, ovat nämä prioriteetit konfliktialueet. Hautala niitä kehui, piti niitä aivan oikeina ja minä kysyn, että miksi? Miksi nämä mukaan ovat ne oikeat painopistealueet? Mielestäni on aika vaikeaa puhua prioriteeteista, jos niitä saman tien on sitten jo viisi. Mutta jos tässä näitä nyt viisi on, niin kyllä minulle tulisi muitakin mieleen. Terveys. Miksi terveys ei ole prioriteetti? Tai miksi hyvä hallinto ei ole prioriteetti? Tai miksi koulutus ei ole prioriteetti? on niin koko, niin suuri joukko tärkeitä ähm, kehityspoliittisia tavoitteita, että jos näitä lähdetään priorisoimaan, niin tulisi varmaan myös perustella, miksi tietyt tavoitteet ovat prioriteetteja ja toiset sitten vähemmän. Ja nämä perustelut jäävät tässä täysin puuttumaan. Joten pyytäisin kyllä nyt pohtimaan, että onko tämä prioriteettivalinta komission kertomuksen mukaan todella oikea ja olemmeko siitä samaa mieltä. Jos emme ole, niin sitten meidän kannattaisi varmaan miettiä vähän omia eri prioriteetteja, no asettaa toisia painopisteitä. Tässä nämä minun huomioni. Kiitos puheenjohtaja. And thank you, um, Lola. Kiitos sitten Lola Sanchez. Gracias, Linda. Kiitos Linda. No eihän tämä PCD ole ainut väline, kun puhutaan köyhyyden torjunnasta ja yhteistyöstä. Tässä tarvitaan tietenkin nämä, paitsi avustuspolitiikkaa, niin integroitua kehityspolitiikkaa, joka saa aikaan aitoa muutosta, todellista muutosta ihmisten elämään. Kun puhutaan uusista kehityksen, kestävän kehityksen tavoitteista, niin niiden tulisi olla tällainen lähtökohta tai keskipiste kaikille meidän poliittisille toimillemme. Ja kun sitten luodaan strategioita niiden tulee olla kunnianhimoisia niin kansallisten strategioiden kuin alueellisten, paikallisten strategioidenkin. Meillä on nyt uudet kansainväliset puitteet ja ne puitteet pakottavat meidät olemaan johdonmukaisia. Eli kun me käytämme resursseja ää, kehitys apuun, niin sitten muut toimemme samalla köyhdyttävät kehitysmaita. E, näin ei saa olla. Ja kehitysmaat kärsivät hyvin monista meidän toimistamme samalla kun niitä mukaan autamme. Meidän on oltava todella johdonmukaisia ja jos emme ole, niin me paitsi tuhlaamme lahjoittajien rahoja, suorastaan petämme heidät. Uskomme, että tämän mietinnön suhteen päästään kyllä ihan hyvään suuntaan, mutta katsomme, että tässä tarvitaan kyllä nyt korkeampaa kunnianhimon tasoa, tarvitaan konkreettisia toimia, esimerkiksi kansainvälityksen välisen verotuksen alalla, sitten kehityspolitiikan yksityistäminen on tärkeä kysymys, yritysten yhteiskuntavastuu, tutkimus ja kehitys esimerkiksi lääkealalla ja sitten maahanmuuttopolitiikka tai siirtolaisvirtoja käsittelevä politiikka. Me yritämme näiden tarkistustemme kautta tehdä tekstistä paremman ja haluamme tehdä mielellämme yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa, jotta meidän valiokuntamme saisi aikaan kunnianhimoisen asiakirjan. Tämä on nyt tärkeä hetki. Meidän tulee tarttua tähän hetkeen, jotta Euroopan parlamentti, ei vain sen kehitysvaliokunta, vaan koko parlamentti ymmärtää, miten tärkeää kehityspolitiikan johdonmukaisuus on. Pidämme hyvin kiireellisenä välttämättömänä sitä, että ryhdytään toimiin, jotka ovat sitovia. 208 artiklaa Lissabonin sopimuksessa pitää muistaa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Heidi ei vain Maria Hoibuk ensin. Ja tämänkin. Kiitos. Halusin vain täydentää vielä yhdellä asialla. Kyllä mielestäni on hyvin tärkeää ja hyvää, että kiinnitetään erityisesti huomiota poliittisen johdonmukaisuuden institutionaalisiin puitteisiin ja välineisiin. Pidän kuitenkin mahdollisena johdonmukaisuuden toteuttamista, kun mukana ovat paitsi eh, ministerit ja ministeriöt, eh, hallituksemme ylipäätään. Eh, Saksassa näin kai jo alkaa ollakin. Tässä tarvitaan todellista valtavirtaistamista. Kaikissa hallitusten toimissa tulee muistaa myös vaikutukset maailman muihin alueisiin. Se, mitä Lola äsken sanoi eh, siitä, että kansalaisten on hyödyttävä näistä toimista, jos puhutaan eh, kattavasta tästä poliittisesta toiminnasta me ylipäätään. No, on tässä varmaan joita mm, kohtia, joita voidaan täydentää, mutta eiköhän se onnistu hyvin tarkistustenkin kautta, muun muassa yritysten yhteiskuntavastuu, eh, vapaaehtoisuus, versus sitovuus, tai kun puhutaan esimerkiksi elintarvikkeista, oikeudesta maahan, maaperään ja niin edelleen. Mutta me voimme varmaankin tehdä näitä ehdotuksia sitten tarkistusten muodossa. Tärkeää kuitenkin on todella aito johdonmukaisuus kaikissa poliitikoissa, niin, että tämän ymmärtävät myös kaikkein korkeimmat tahot ja sitä toteuttavat. Muuten tässä ei kyllä tulosta tule aikaa. Kiitos. Thank you, Pedro Silva. Kiitos, Pedro Silva Pereira. Sitten Heidi haluaa vielä palata. Perro. Thank you, Chairman. I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen ehdotuksistaan. Minusta meidän pitäisi muistaa, että mietintö, joka käsittelee kehityksen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta, on mietintö, jonka, komi- on, jota komissio on julkaissut. Meidän tehtävämme on toisenlainen. Meidän ei nyt tule vain raportoida, vaan arvioida tätä komission raporttia ja vetää siitä sitten johtopäätöksiä. Onko se asiakirja riittävä, onko se hyvin laadittu, mitä meidän pitää sanoa sen päätelmistä. Ja tästä käsin, miten näemme sitten PCDn tulevaisuuden. Kuitenkin olen samaa mieltä esittelijän kanssa ja siitä, että olisi selvä rakenne omassa lausunnossamme. Eli korostetaan toisaalta näitä mekanismeja ja toisaalta painopistealueita. Ja mitä tulee näihin prioriteetteihin, niistä haluaisin sanoa, että me emme ole täällä identifioimassa painopistealueita kehitykselle, kehityspolitiikalle. Meillä on muita välineitä, joissa keskustellaan kestävästä kehityksestä, sen tavoitteista ja sen prioriteeteista – olemme tässä keskustelemassa tietynlaisesta asiasta ja kysymyksestä, joka on kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus, joten kun tarkastellaan prioriteetteja, ei niitä nyt, ei tässä nyt luetella toistamiseen kestävän kehityksen tavoitteita, vaan pyritään tunnistamaan suurimmat vaikeudet, jotka liittyvät siihen, että rakennetaan johdonmukaista kehityspolitiikkaa tai politiikkaa kehitystä varten missä on ongelmia siis. Ja olen sitten samaa mieltä siitä, että ne, jotka ovat tässä tunnistaneet, ovat vakastuttavia alueita, kauppa ja rahoitus, eli ruoka ja turvallisuus, ilmastonmuutos muun muassa. Ja nyt totta kai myös viittaus maahanmuuttoon ja turvallisuuteen on ymmärrettävää. Mutta lisäämättä liikaa näitä prioriteetteja luettelossa, niin minusta kuitenkin pitäisi pohtia muitakin asioita, sillä tässä suurin ongelma on se, että mikä heikentää mahdollisuutta siitä, että olisi kestävää kehitystä kehittyvissä maissa. Ja ongelmana on yksityisen sektorin saaminen mukaan näihin kestävyyden tavoitteisiin, tai että lähdetään investointojen prioriteetteja näihin kestävyyden tavoitteisiin paremmin. Minusta tämä on tärkeää, ja koko ajatus siitä, että hyvä hallinnointi ja kapasiteetti, valmiuksen kehittäminen ja niin edelleen otetaan mukaan. Joten minusta työssämme meidän pitäisi käydä läpi nämä painopistealueet ilman, että on tämä niin sanottu joulukuusi, mutta pitäisi silti pohtia muitakin prioriteetteja mukaan. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Väyrynen halusi tässä puheenvuoron edustaja Väyrynen, sitten Heidi. Olkaa hyvä. I'm going to speak Finnish. Uh, arvoisa puheenjohtaja, uh, tämä asiakirja siis koskee viime vuoden kehityspolitiikkaa. En on myönnettävä, että en ole lukenut sitä kertomusta, johon tämä eh, päätöslauselmaesitys perustuu. Minua askarruttaa kysymys siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Täällähän viitataan jo seuraavaan kertomukseen. Nythän meillä ovat käytössä YK on kestävän kehityksen tavoitteet jotka koskevat yhtä lailla kehitysmaita ja kehittyneitä maita. miten jatkossa toimitaan? tähän mennessä politiikan johdonmukaisuutta koskevat raportit ovat liittyneet kehityspolitiikkaan kehitysyhteistyöhön. ottaen huomioon näiden uusien tavoitteiden laaja alaisuuden pitäisi itse asiassa syntyä paljon laajempi johdonmukaisuustarkastelu jossa tarkastellaan sekä kehitysmaiden että teollisuusmaiden sekä meidän kumppanimaiden että meidän omaa kehitystä ja miten se taas sopii tähän parlamentin valiokuntarakenteeseen voiko kehitysvaliokunta käsitellä niin laajasti asioita kuin mitä tämä uusi eh, kestävän kehityksen tavoitteiden kokonaisuus edellyttäisi. Tämä on vain kysymys, joka nousi mieleeni, kun katselin tätä luonnosta, joka sinänsä on hyvä ja kuten todettu, liittyy viime vuoden kehitykseen. Siihen voidaan tietysti panna jotain tulevaisuuteen liittyvää, niin kuin tässä mietinnössä on. Että ihan, ihan hyvä pohja käsittelylle, mutta minusta pitäisi tätä laajempaa kokonaisuutta miettiä tulevia vuosiraportteja ja niitä, niistä laadittavia mietintöjä ajatellen. Thank you. Heidi Kiitos sitten Heidi Hautala. Kaksi asiaa edellisistä puheenvuoroista nousi mieleeni. Kollega Lukke otti esiin tämän kysymyksen siitä, että, että eivätkö esimerkiksi terveys tai hallinto voi olla eh, tällaisia PCD-teemoja. Eh, itse ajattelisin niin, että, että ne, ne olisivat pikemminkin tällaisia kehitystä edistäviä perustekijöitä, ei kehityksen edellytyksiä. Mä panisin ne siihen kategoriaan, mutta totta kai tämä on keskusteltavissa, että mitä nyt oikeastaan tarkoittaa politiikkakoherenssi. Ja sittenhän meillä on tällaisia niin kuin läpileikkaavia teemoja kehityspolitiikassa. Kaikilla donoreilla on niitä. Ne voi olla vaikka gender tai ne, ne voi olla vaikka äh, disaster risk reduction tai tämän tyyppisiä. mutta tässä minusta on kysymys erityisesti siitä, että, että mitkä ovat ne niinku, keskeiset alueet, joissa aivan välttämättä tarvitaan eri sektorien yhteistyötä ja sitä, että päästään pois tällaisista päätöksenteon siiloista, jossa vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee. Sitten tämä kollega Väyrysen ottama asia on todella tärkeä. Minä ymmärsin niin, että siinä teidän eilisessä workshopissa oli vähän keskusteltu tästä, että miten nyt sitten kun meillä on nämä kestävän kehityksen tavoitteet ja, ruvetaanko tosiaan sitten jossain vaiheessa puhumaan niin kestävän kehityksen politiikkakoherenssista. Ja minä ymmärsin niin, että siellä ne mielipiteet jakautuivat vähän kahtia, koska niin kuin sanoin, niin me seurasimme tätä workshopia kyllä että, että ehkä tästä olisi hyvä kuulla esittelijältä vähän lisää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Itse olisin aika varovainen ennen kuin lähdemme juuri nyt muuttamaan tätä ajattelutapaa, mutta epäilemättä siihen täytyy <laughs> hyvinkin pian varustautua. Mr. Lykke, you wanted to come back. Edustaja Lyke, olkaa hyvä nopeasti. Lyhyesti Hautala esimerkki. Minä pidän kyllä esimerkiksi terveyttä äärimmäisen tärkeänä aiheena, koska kun puhutaan vaikkapa tekijänoikeuksista, patenttioikeuksista uusille lääkkeille, niin nämä toimethan voivat olla erittäin kovassa ristiriidassa sen kanssa, että lääkkeitä saadaan kaikkien ihmisten käyttöön maailmassa. Eli tarkoitan, että tässä saattaa syntyä tällaista sisäistä ristiriitaa ja siksi minä en ymmärrä, miksi esimerkiksi terveys ei olisi prioriteetti, kun siellä on viisi muuta aihetta, joitain oikeastaan pidä yhtään tärkeämpänä kuin terveyttä missään nimessä. Okay, miss, oh no, we're going to hear the commission first. Nyt komissio Frontini. Sitten esittelijä voi kertoa, miksi nämä prioriteetit eivät ole ensin fronttiini komissiosta. Thank you very much. Uh, good afternoon. Paljon kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Kiitokset tästä mahdollisuudesta olla täällä tänään ja jakaa muutamia huomioita ja ajatuksia tähän mietintöluonnokseen liittyen. Luonnollisesti kehityspolitiikan johdonmukaisuus on äh, hyvin tärkeä kysymys jäsenmaissa ja kaikissa Euroopan unionin toimielimissä, ja tässä yhteydessä Euroopan parlamentilla on avainasema. Olen henkilökohtaisesti hyvin tyytyväinen siihen, että meillä on tämä mahdollisuus keskustella kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta täällä olette olleet hyvin aktiivisia menneisyydessä ja se, että teillä on nyt tällainen PCD-esittelijä äh, osoittaa tätä samaa kiinnostusta. Tämä mieli mietintö on hyvin tervetullut. Odotamme keskustelua mielenkiinnolla ja jaamme suurimman osan mietinnössä mainituista kannoista. Kuitenkin voisin kommentoida muutamia erityiskohtia ja muita seikkoja, jotka tulivat keskustelussa esiin. Ensinnäkin liittyen kehityspolitiikan johdonmukaisuuden vaikutuksiin ja siihen, kuinka paljon edistystä olemme saaneet aikaan, uskoakseni PCD selkeästikin on ala, jossa lasi on aina puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä. Aina voidaan sanoa, että paljon työtä on tehtävänä, mutta olemme paljon työtä jo tehneet. Tässä erityistilanteessa näinä aikoina Euroopan unionin näkökulmasta PCDn suhteen lasi on puoli täysi. Ainakin me näemme asiat näin. Mainitsisin tässä yhteydessä vain muutaman tärkeän onnistumisen meidän puoleltamme vaikutusten arviointien parantamisen, maakohtaisen raportoinnin, maanviljelyspolitiikan uudistamisen, äh, myöskin mm, maanviljelyksen tukien uudistamisen vientituotteiden osalta, äh, kauppauudistukset, äh, jotka hyödyttävät kehittyviä maita hiljattaisen tutkimusten mukaan, mm, konfliktimineraali, kysymyksen käsittelyn hiljattain. Se on parantanut, sanoisin, tilannetta osittain Euroopan parlamentin työn ansiosta. Uskoakseni voisimme todeta tämän Euroopan unionin puolelta, mutta olen esittelijän kanssa samaa mieltä siinä, ettemme kansainvälisellä tasolla voi todeta samaa. Kehityspolitiikan johdonmukaisuus ei ole kovinkaan tunnettu käsite Euroopan unionin ulkopuolella. Tämä on taistelu, jota meidän pitäisi käydä mielestäni yhä ja ähm, Agenda 2030 on tälle taistelulle hyvä kenttä. Toisekseen olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla siinä, että korostetaan valtuuskuntien velvollisuutta, kun valvomme PCDn toteutumista kentällä. Me olemme tekemässä suositusten parissa töitä Yksi näistä suosituksista on mietinnössäkin mukana se, että kertomukset olisivat säännöllisiä ja vuosittaisia. Ja me olemme myöskin sitä mieltä, että me voisimme ottaa yhden mielenkiintoisen ehdotuksen mukaan. Äh, kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta pitäisi ottaa valtuuskuntien ähm, esityslistoille erillinen kohta esimerkiksi, koska nekin ovat tärkeitä tässä työssä. Kolmas seikka, vaikutusten arvioinnit. Me olemme sitä mieltä, että tämä on kehityspolitiikan johdonmukaisuuden toteuttamisen kannalta jotakin, missä edistystä on tapahtunut. Me olemme tarkastelleet eh, kehityspolitiikkaa ja kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja niiden suhteen vaikutusten arviointia täytyy tehdä. Tämä on tärkeää, sillä se vaikuttaa kaikkiin muihin komission yksiköihin, ähm, ei vain suoraan kehityspolitiikkaan, vaan kaikkiin niihin yksiköihin, jotka ovat PCD-työssä mukana. Tämä on siis äh, erityisen huomiomme alaa. Ja luonnollisesti nyt meidän täytyy toteuttaa kehityspolitiikan johdonmukaisuutta. Tässä luotamme Euroopan parlamenttiin, jotta tätä uutta lainsäädäntöä saataisiin luotua ja toteutettua mekanismien osalta haluaisimme ehkäpä korostaa sitä, että komission ehdottoma uusi rakenne, jossa meillä olisi ähm, vara puheenjohtajia ja nimenomainen tarkoitus purkaa siilorakenne on tärkeä ja me pyrimme rakentamaan sen pohjalle. 2030 ähm, agendaan liittyen totean, että mietintö on mielestäni oikeassa todessaan, että tämä on kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ajatellen suuri mahdollisuus. Kehitysagenda on hyvin laaja, erittäin kunnianhimoinen ja jos se toimeenpannaan, toimeenpannossa politiikan johdonmukaisuus on yksi kaikkein tärkeimpiä seikkoja. Ei riitä vain se, että toimeenpanemme politiikkaa, sitä pitää toimeenpanna johdonmukaisesti. Siksi kehityspolitiikan huippukokouksessa Todettiin, että johdonmukaisuus on jotakin, joka koskettaa kaikkea. Tarvitsemme kansainvälisellä tasolla johdonmukaisuutta, mutta myöskin maakohtaista politiikan johdonmukaisuutta. Ja PCD-toiminta on osa tätä. Kuinka me sitten tulemme nämä työt asettamaan oikeisiin puitteisiinsa on kysymys, jota meidän täytyy pohtia Euroopan unionin 2030-agendan alla me tarkastelemme sitä, mikä PCDn rooli tässä agendassa on, kuinka voimme PCDtä tukea. Mielestämme näitä seikkoja pitäisi täysin pohtia 2030 agendan alla. Tämä palhalla tavalla myöskin korostaa sitä, kuinka suurta poliittista näkyvyyttä kysymys ansaitsee ja kuinka poliittisesti tärkeä se on. Sitten vielä yksi seikka, joka tuli keskustelussa esiin. Aivan tiedonannon kaltaisesti nämä viisi prioriteettia, jotka on määritelty mietinnössä, ovat itse asiassa periaatteessa neuvoston vuoden 2009 viiden prioriteetin jatkoa. Me tarkastelimme tuolloin sitä, äh, kuinka kehityspolitiikan johdonmukaisuutta voitaisiin käsitellä, ja tuolloin päätettiin keskittyä näihin viiteen kysymyksiin. Luonnollisesti Komissiossa olemme kertomuksemme rakentaneet näiden viiden prioriteetin varaan. Ne eivät ole ainoita, joita käsittelemme, mutta se on ollut meidän rakenteenamme ja käsittääkseni tämä mietintö on saman rakenteen pohjalle laadittu. Tässä olivat meidän panoksemme. Paljon kiitoksia keskustelussa. Odotamme mielenkiinnolla jatkoa ja millä me osallistumme työhön sillä tavalla, kun se teidän mielestänne on parasta. Kiitos. Kiitos edeksistä. Edustaja Preda oli paljon puheenvuoroja, onko lisättävää siihen, mitä kuulitte tänään lyhyesti, sillä keskustelut olivat hyvin runsaita vaihda nyt ja puhun romaniaa. Uh, hyvin lyhyesti, koska tämä on ollut niin kattavaa keskustelua, paljon puheenvuoroja kollegoilta Aikaisemmat puhujat ovat maininneet monita, monia asioita ja selventäneet paljon vastauksena edustaja Hautalalle. Ei ole ollut aikaisempaa neuvoston kokousta tästä aiheesta. Ehdotus, jota teimme tekstissä, on, että käydään keskustelua neuvostossa ennen kun hyväksytään tämä tuleva komission mietintö. Ja toistan se olisi ensimmäistä kertaa, kun tällaista tapahtuisi. Mitä tulee prioriteetteihin, tapa, jolla komissiodustaja juuri sanoikin, olemme seuranneet näitä viittä prioriteetteja, jotka on mainittu komission raportissa. Voitte itse lukea ne tästä esitteestä. Ainoa muutos, jonka olemme tehneet, jos verrataan näitä kahta komission tekstin rakenne ja meidän miten mietintömme rakenne toisaalta, niin muutos on seuraava maahanmuuttoaihe, nimittäin se on neljäntenä komission asiakirjassa. Meillä se tulee ensimmäisessä kohtaa heti mietintyämme ja sitten muut aiheet. Lopuksi haluaisin vastata kysymykseen, jonka edustaja Luke esitti, että olisi enemmän painopistealoita, prioriteetteja. Totta kai voimme keksiä lisää prioriteetteja, mutta olen samaa mieltä siitä, mitä yksi edustaja sanoi, miksi on parempi rajoittautua siihen, mitä tekstikin ehdottaa, sillä meidän tekstimme ja mietintömme on reaktiota seurausta komission mietintöön, ja niin kuin komissiodustaja sanoikin, meillä on nämä viisi suuntaa, osa-aluetta, joten meidän pitäisi välttää tämä niin sanottu joulukuusi, joka täällä mainittiin aikaisemmin, koska jouluunhan on vielä pitkä aika. Kiitoksia. Um, thank you very much. I... Kiitoksia kovasti. Näin, että Romanian koppit kelleen töitä, sillä tekevät myös toiseen suuntaan töitä. Pahoittelu tuli, että teillä olisi vähemmän töitä. No, joka tapauksessa tekevät suun, Englannin suuntaan töitä, tekevät töitä No, Tarkistukset pitää jättää 24. helmikuuta mennessä kello 12 ja pyysin, että seuraatte esittelijän ohjeita, että nämä tarkistukset pysyvät näissä avanaiheissa, eli ei tarkistuksia pieniin asioihin. En pidä sanoa kaikkia kaikissa mietinnöissä, joten niin. Muutetaan näistä, mitä pitää muuttaa, eikä sanoa kaikkia kaikissa mielessä. Kiitoksia tuosta kollegat. Nyt jatkamme eteenpäin eteenpäin. Kiitos esittäjälle. Nyt siirrymme eteenpäin. Seuraava kohta, numero 15. Rauhanoperaatiot. EUn yhteistyö YK ja Afrikan unionin kanssa. Tämä on lausunto Seden mietintöön turvallisuus- ja puolustusalivaliokunta AFETin alla. Eli siis kyse on näistä rahanpäästä kollegat, jos poistutte, tehkää niin hiljaa, kiitos. Jos kokoustatte, tehkää se ulkopuolella. Niin. Tämä on lausunto CDn mietintöön. Ja edustaja Väyrynen on valmistelijamme. Ja artiklan 54 mukaan olemme tässä mukana ja Van Orden on tässä esittelijä. Sillä alun perin halusimme hänetkin tänne, mutta koska valiokuntamme tapaavat samaan aikaan, niin edustaja Van ordenistelee mietintöä samaan aikaan sedessä. Sen takia, kun me puhumme nyt tästä, valitettavasti hän ei siis pääse, mutta pyydän nyt Paavoa esittelemään miet- lausuntonsa. Thank you, Linda. I'm going to speak Finnish again. Kiitos, Linda. Puhun taas suomea. Minä jouduin laatimaan tämän luonnoksen ilman, että olin tietoinen siitä, mitä Van Orden – esittää omassa päätöslauselmaluonnoksessaan keskityin tässä niihin asioihin jotka ovat nimenomaan kehityspolitiikan kannalta olennaisia. tapasin van ordenin joka totesi että siltä osin kuin tämä luonnos koskee itse rauhanturvatoimintaa hän muotoilisi tämän vähän toisella tavalla vastasin hänelle että ei minun tarkoitukseni ole pyrkiä muuttamaan sitä mitä siellä sede alivaliokunnassa asiasta on ajateltu vaan ainoastaan ehdottaa lisäyksiä ja täydennyksiä jotka liittyisivät kehityspolitiikkaan. tässä lausuntoluonnoksessa korostetaan sitä että rauhanturvaoperaatiot tulisi nähdä laajemmassa kehityspoliittisessa ja humanitaarisen avun yhteydessä niin että pitäisi ensi sijassa pyrkiä kehityspolitiikan ja rauhan ja, humanitaarisen avun kautta toimimaan niin että ei syntyisi sotilaallisia konflikteja. pitäisi olla myös varhaisen varoituksen järjestelmä niin että jos jollakin alueella missä toimitaan kehitysyhteistyön kehityspolitiikan ja humanitaarisen avun merkeissä tilanne alkaa kärjistyä ja konfliktin vaara on olemassa niin tästä ajoissa saataisiin tietää ja voitaisiin pyrkiä myös poliittisin keinoin estämään tällaisen konfliktin puhkeaminen. itse konfliktin aikana pitäisi myös tietysti kyetä harjoittamaan kehitysyhteistyötä kehityspolitiikkaa humanitaarista apua jolla täydennetään tätä rauhanturvaoperaatiota. tästähän on paljon kokemuksia eri puolilla maailmaa ja tämä yhdistelmä sotilaallinen rauhanturvatoiminta siviilitoiminta kehitysyhteistyö kehityspolitiikka humanitaarinen apu voi muodostua tehokkaaksi kokonaisuudeksi ja sitten on vielä kysymys siitä että kun sotilaallinen konflikti on ohi ja rauhanturvaoperaatiokin pyritään lopettamaan pitäisi turvata se että saavutettu rauhantila voisi säilyä ja vahvistua ja tukea sitä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun turvin. eli toiminta pitäisi nähdä jatkumona jossa on sekä ennaltaehkäisyä itse rauhanturvaoperaatiota täydentävää kehityspoliittista ja humanitaarista toimintaa ja sitten konfliktin jälkeen tapahtuvaa työtä jolla pyritään tämä saavutettu rauhantila turvaamaan. toivon että kollegat ovat pääpiirtein tyytyväisiä tähän luonnokseen mutta odotan myös muutosehdotuksia ja olen valmis sitten niistä eh, neuvottelemaan varjoesittelijöiden kanssa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ensimmäinen puhuja on edustaja Seller. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea kiitokset äh, valmistelija Väyryselle hänen tekemistään ehdotuksista. Tässä äh, puhuttiin juuri äsken Predan mietinnöstä ja siinä oikeastaan on kolme kappaletta, joissa Christian vielä korostaa sitä, että kehityspolitiikka ja turvallisuus eivät enää ole niinkään erotettavissa toisistaan. Kun katsotaan tilannetta monissa köyhimmistä maista, niin usein niissä on sotilaallisia konflikteja, sisällissotaa, sotilaallisia konflikteja ja tämä tekee kehityksen näissä maissa lähes mahdottomaksi. Turvallisuus ilman kehitystä ei ole mahdollista, mutta ei myöskään kehitys ilman turvallisuutta. Nämä asiat liittyvät hyvin tiiviisti yhteen. Näin ollen tähän aastiset rauhanturvaoperaatioiden saavutukset tulisi ottaa huomioon. Yleensähän rauhanturvaoperaatiot tapahtuvat YKn alaisuudessa, mutta rahoitusta tulee eri tahoilta, muun muassa EUlta, aika merkittäviäkin summia. Kun ajatellaan vaikkapa Afrikan rauhan toimia, niin Euroopan kehitysrahastosta on rahoitusta saatu. Rakenteeltaan tämä toimii niin, että rikkaat maat maksavat ja sotilaat, rauhanturvaajat tulevat kaikkein köyhimmistä maista. Useimmat Bangladesista, Intiasta, Pakistanista, mutta monet myös Afrikan maista, siis YK rauhanturvaajat. Ja siksi täytyykin, mm, ja tietenkin he tekevät tämän siksi, että saavat paljon rahaa, siis paljon rahaa verrattuna siihen, mikä keskipalkka näissä heidän kotimaissaan on. Eli sotilas saa tuhat dollaria YK toimissa ja jos mm, hän menettää henkensä, niin hänen perheensä Mm, tilanne kuitenkin turvataan. Ja no, tämä on hyvin houkuttelevaa monille nuorille miehille juuri näissä mainitsemissani maissa. Samalla on kuitenkin todettava, että näissä rauhanturvatoimissa sellaiset maat tarjoavat käyttöön sotilaita, maat, joilla itsellään on konflikteja käynnissä. Esimerkiksi Burundi. Vuoteen 2005 hän Burundissa oli sisällissota ja tuolloin Afrikan unioni lähetti YK tukeman rauhanturva joukon maahan. Sitten tilanne oli aika toivoton kymmenen vuoden ajan ja kun presidentti Kurun viime vuonna sitten ää, äh, alkoi tulkita omalla tavallaan uutta mm, perustuslakia, niin 250 000 ihmistä lähti maasta. Maa jo on taas vaarassa joutua Äh, sisällissotaan, koska nyt etnisetkin konfliktit ovat nousemassa. Mutta 5000 burundilaista sotilasta saa palkkaa Amisonin kautta, eli siis rauhanturvatoimi Somaliassa. Hm. Eli maa itse on oikeastaan aivan sisällissodan partaalla – ja tullee tarvitsemaan äh, omalle maaperälleen rauhanturvatoimintaa. Samalla kuitenkaan, kuitenkin maa osallistuu YK rauhanturvatoimintaan muualla toisessa maassa Somaliassa. Aika kumma juttu mielestäni. Rauhanturvatoimien tehokkuuskin on otettava mielestäni keskusteluaiheeksi ja sitä on tarkasteltava. Kun katsotaan vaikkapa Itäisen Kongon tilannetta, niin vuosien eli vuosikymmenten ajan siellä on jo YK rauhanturvaajia ollut, mutta mikään ei ole muuttunut Eli ihan puhtaasti nämä rauhanturvatoimet toimet eivät eh, juurikaan asioita edistä, ellei rinnalla ole poliittisia toimia ja eh, kehityspolitiikan alan toimia. Eli tässä tarvitaan kyllä uusia rintamia käyttöön ja tämä täytyy ehkäpä myös eh, sede-valiokunnan kollegojen ymmärtää tämän puhtaasti sotilaallisen ulottuvuuden rinnalla. Näin ollen tämä mielestäni tulisi lausunnossamme ottaa huomioon. Olin tuossa jo maininnutkin Euroopan panoksen. Rahathan tulevat usein kehitysrahastosta, aika merkittäväkin summa kehitysrahastosta ja jäsenvaltiot maksavat kehitysrahastoon. Se ei siis ole osa EUn talousarviota, emmekä me näin ollen sitä voi valvoa tai siihen voi vaikuttaa suoraan. Haluamme tämän tilanteen muuttaa vuodesta 2020 ja meille sitten sanotaan, että no sitten varmaan rauhanturvatoimiin liittyvät rahat eivät tulekaan enää tai voi tulla enää kehitysrahastosta, koska EU-budjetista mitään sotilaisia toimia ei voi rahoittaa. Tämä asiakin täytyy näin ollen mielestäni kyllä ratkaista, se täytyy ottaa käsittelyyn. Tässä aika paljon äh, tapahtuu ihan koordinoimatta. Äh, myös NATO tukee rauhanturvatoimia, yksittäiset jäsenvaltiotkin, muun muassa Ranska, äh, Keski-Afrikan tasavallassa tällä hetkellä Ranskan edellinen presidentti taisi jopa muistaakseni vaatia, että Ranskan toimet Keski-Afrikan tasavallassa rahoitettaisiin EU-budjetista ja niin edelleen. Eli kyllä tässä aika paljon on käynnissä ja oikein hyvään aikaan tätä keskustelua nyt kyllä käynnistellään. Ja vielä lämpimät kiitokset äh, valmistelijalle ehdotuksista. Varmaan teemme tähän vielä tiettyjä tarkennuksia. Kiitos. Ai kun niin, yksi juttu vielä, yksi asia vielä. Tämä toki johtaa sitten myös siihen, että äh, vaalitarkkailutoimet, niin äh, esimerkiksi Amisomin, eli siis tämä Somalian rauhanturva missio niin äh, eurooppalaiset diplomaatit kertoivat, äh, että se, että maa antaa sotilaita käyttöön, tämä tulisi ottaa sitten myös vaalituloksessa huomioon. No eikös tuo nyt jo mene hiukan pitkälle? Kaikkihan varmaan tiedämme, minkälainen äh, hallinto maassa on, ei niinkään demokraattinen, pikemminkin autoritäärinen, eikö totta? Kiitos. I think that point was lost in translation. Mielestäni jotakin hukkui käännöksessä en nyt ymmärtänyt pointtia. Tämä viimeinen asia, jota sanoit, mitä diplomaatti sanoille se nyt hukkui käännöksen. Voisitko toistaa sen? Diplomaatin. Jaa, niin, diplomaatit siis briefauksessa ennen vaaleja sanoivat meille, että maa on lähettänyt Amisomiin Somaliaan koko joukon sotilaita ja tämä tulisi meidän ottaa huomioon, kun vaaleja tarkkailemme. Ich drück mich da vorsichtig aus. Äh, ilmaisen itseni varovasti. Yeah, yeah, sorry, now, now get it. Selvä, nyt tajusin Maria Hoibuk ja sitten Heidi Hautala. Maria, ole hyvä. Ähm, ja, ich... Kiitos. Ihan äh, olen samoilla linjoilla Zellerin kanssa. Äh, tämä Afrikan rauhan toiminta. No tässä viitattiinkin jo siihen, että maanosassa on paljon konflikteja. No minä en halua tähän mennä ollenkaan. Uskon, että tässä on kyllä paljon hyvääkin tai asioita, joita voin arvioida hyvin. Mutta mitä tähän rahoitukseen tulee? Jos minulla on oikeat tiedot, niin väline on perustettu 2003 ja se on tarkoitettu tällaiseksi siirtymä siirtymäkauden välineeksi kehitysrahastosta. Eli tällainen siirtymäkauden ratkaisu, joka nyt edelleen tänä päivänä vielä on voimassa käytössä. Eli mitä vaihtoehtoja ei kyllä vakavalla mielellä varmaankaan ole tuo jälkeen etsitty. Ja tämän vuoden lopussa, kun arvioidaan monivuotista rahoituskehystä ja sen puoliväliarvio tehdään kannattaisi varmaan tätäkin asiaa tarkastella, koska rauhanturvatoimet, kuten nyt esimerkiksi tämä Afrikan rauhanfasiliteetti ja eh, kehityspolitiikka, niin nämä molemmat politiikan alat on erotettava ainakin rahoituksen suhteen hyvin selkeästi toisistaan. Euroopan kehityspolitiikka ei saa liittyä mitenkään tähän. Siis turvallisuuspolitiikalla on oltava oma selkeä rahoituksensa ja kehityspolitiikalla omansa ja ne on kyllä erotettava selkeästi toisistaan. Tämä yhtäältä näin. Ja jopa neuvosto on viitannut kansalaisyhteiskunnan merkittävään rooliin mm, turvallisuuspolitiikan alalla. Ja täytyy kyllä sanoa, että kehityspolitiikastahan meillä on hyvin paljon kokemusta ja tämä kokemus varmasti EUn turvallisuusasiantuntijoiden kanssa voidaan jakaa e, siis niin, että kansalaisyhteiskunnan kehityspolitiikan e, asiantuntemus menee myös turvallisuusasiantuntijoiden tietoon. Tästä viimeisestä kappaleesta pidän oikein kovasti, koska mm, mielestäni tässä täytyy ottaa huomioon tosiaan eri välineemme ja mitä rauhanturvaoperaatioihin tulee, niin kehityspolitiikka ja mahdollisesti myös humanitaarinen apu tarvitaan rinnalle. Erityisesti humanitaarinen apu on usein hyvin merkittävääkin tuolloin. Kyllähän näin on monissa EUn äh, konsepteja kuvailevissa asiakirjoissakin todettu, mutta onko tämä käytännössä toteutunut? En tiedä, paljon kauniita sanoja, mutta onko ollut käytännössä jotakin? Kyllä, turvallisuudella on kehityspolitiikalle suuri merkitys, mutta kehityspolitiikkaa myös tarvitaan turvallisuuden takaamiseksi. Eli tässä on kyllä tällainen äh, äh, vuorovaikutussuhde molempien välillä. Kiitos oikein paljon. No niin, Heidi. Jo haluaisin vain ottaa kaksi asiaa tähän erinomaiseen lausuntoluonnokseen lisäksi puheeksi. Minusta olisi tärkeää, että, että mainitaan erikseen se, että naisia ja tyttöjä pitää suojella näissä konflikteissa ja että he ovat alttiina erittäin vakaville rikoksille, väkivallalle ja raiskauksille ja kaikille tällaista. Tämä liittyy myöskin näiden operaatioiden toteuttajien käyttäytymiseen ja siihen, että, että heillä pitää olla vastuu. Tähän on ollut ssa jatkuvasti esillä tämä kysymys. Sitten toinen kysymys, että pitäisikö mainita alueelliset Afrikan järjestöt, erityisesti ECOWAS, jolla on rauhanturvaoperaatioita, että, että ikään kuin katsoa, että miten Euroopan unioni voisi vielä enemmän tukea näitä, näitä niin kuin Afrikan unionia, alue, vielä pienempiä alueellisia järjestöjä. Se tuli aamulla kollega Görensin puheessa esiin toisessa yhteydessä, että ECOWAS on aika merkittävä. Sen vahvistaminen voisi olla ainakin yksi avain moniin Afrikan kriiseihin. Yes, thanks, Heidi. I think, yeah. Kiitos Heidi. Kyllä, varmasti tarkistus voisi olla tuosta sukupuolen kulmasta, että koulutetaan näitä kentällä tiedän, että Kongossa oli ongelmia Afrikan unionin joukoista, jotka olivat siellä, ja muistakin maista kansalliset joukot, jotka olivat siellä. Oli ongelmia siitä, että naisia adisteltiin myös joukkojen toimista, joten kyllä tämä liittyy koulutukseen, sotilasjoukkojen koulutukseen, jotakin sen suuntaista pitäisi mainita. Ehkä pitäisi, no ehkä joku komissiosta voisi puhua tästä koulutuksesta, tapahtuuko sellaista, kun lähetetään joukkoja puolestamme muualle. Ensinnäkin on siis EUH, sitten komissio, herra Tassovila, Mila Longa, ulkosuhdehallinnosta, onko hän täällä? Kyllä. Sitten komissio, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Uh... Paljon kiitosta. Olen Fragen Asula ja olen ulkosuhdehallinnossa Afrikan asioista vastaava yksikössä. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta käydä keskustelua täällä kanssanne tänään. Ulkosuhdehallinto pitää edustaja Van Oudenin mietintöä liittyen Afrikan rauhanturvaoperaatioihin erittäin tervetulleena ja Seli aliovaliokunnan panos tässä tärkeässä kysymyksessä on mielestämme myöskin hyvin arvostettava. YK ja Afrikan unioni ovat tärkeitä kumppaneitamme, kun pyrimme estämään konflikteja ja rakentamaan rauhaa Afrikassa, mukaan lukien rauhanturvaoperaatioiden kautta, kun kriisejä puhkeaa ja kriisin jälkeen. Turvallisuus ja rauha ovat prioriteettialoja sekä Euroopan unionissa että että Euroopan unionin ja Afrikan välisessä strategisessa kumppanuudessa, joka viime vuonna hyväksyttiin. Kuten tiedätte, afrikkalaisjohtoiset rauhanturvahankkeet ovat saaneet hyvin suurta tukea Euroopan unionilta ja myöskin rahoitusta Euroopan kehitysrahastosta. Kuten AFET mietinnössä mainitaan, korostamme suuresti sitä, että Afrikan unionin oma kapasiteetti parantuisi logistiikan, lääketieteen, kommunikaation ja muiden järjestelmien osalta, jotta ne voisivat paremmin vastata tarpeisiin kriisien puhjetessa. Afrikan äm, rauhan turva keskus myöskin tarjoaa tukea rauhanturvatoimiin. toimiin muun muassa ähm, Afrikan unionille, Afrikan unionin rauhanturvaneuvostolle ja muille toimijoille. Tärkeä ähm, kilometripylväs oli ähm, viime vuonna saatu äh, päätös tuleva Afrikan unionin huippukokous tänä vuonna eh, tulee käsittelemään myöskin Afrikan eh, unionin eh, standby-joukkoja. Me tulemme myöskin tarjoamaan ensimmäisissä kriisin vaiheessa tukea ja rahoitusta ja tämän lisäksi erilaisia tukimuotoja, kuten äm, esimerkiksi äm, tiedonsaantioperaatioita ja sovitteluoperaatioita. Äh, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ähm, ja toimintamme sen alalla liittyvät läheisesti YK ja Afrikan unionin työhön Somalian ja Malin kantaisissa maissa. Me olemme läheisissä yhteyksissä Afrikan unionin maihin kaikilla tasoilla sekä suunnittelun ja toimeenpanon osalta, emme vain Addis Abebassa tai New Yorkissa, vaan myöskin kentällä. Me pyrimme varmistamaan sen, että meillä on kylliksi resursseja, että voimme jakaa tarvittavaa tietoa ja että voimme tehdä konfliktien suhteen yhteisiä analyysiä, kuten Keski-Afrikan tasavallan tapauksessa tehtiin hiljattain. YKhon liittyen haluaisin kertoa eh, viime kuussa allekirjoitusta sopimuksesta, jonka tarkoituksena oli vahvistaa ulkosuhdehallinnon tukea YK rauhanturvahankkeille. Mielestäni tämä on tärkeää. Te haluatte ehkäpä saattaa mietintöluonnoksen ajan tasalle tältä osalta. YK kanssa mm, tehty yhteistyö Afrikan unionin rauhanturvakapasiteetin rakentamisessa on hedelmällistä, ei vain mm, sovittelun, varhaisen toiminnan ja muiden tukitoimien osalta, vaan myöskin kriisi aikoina, kun pyrimme rakentamaan Afrikan unionin kapasiteettia. Me pyrimme myöskin mm, perusteltuja toimia ja menettelytapoja tukemaan. Pahoittelut pyydän aikaan loppumassa. En tiedä pit, kauanko tai pitkät muistivanot teillä on. Voisitteko nyt kohta lopetella pahoittelut aikaan loppumassa? Uh, we also well... Mietinnön tuki hiljattaisille kapasiteetin rakentamiselle turvallisuuspolitiikan alalla on myöskin tervetullut. Me pyrimme tukemaan kumppaneitamme, kun he pyrkivät ratkomaan kriisejä itse ja pyrimme myöskin erityisesti konfliktimaissa tukemaan myöskin siviilitason kapasiteettia. Me haluaisimme vakuuttaa valmistelijan Väyryselle ja tälle valiokunnalle, että ähm, saatte tukemme rauhanturvatoimien rakentamiselle ja tuelle Afrikassa myös siksi, että demokraattiset yhteiskunnat ovat vakaampia ja rauha niissä on helpompi turvata. Meillä on nollatoleranssi sopimattoman toiminnan suhteen rauhanturvaoperaatioissa ja kun tämän tyyppisiä tapauksia on esiintynyt, olemme puuttuneet heihin hyvin jyrkästi, olemme välittömästi tarjonneet tutkinta-apua ja tukea äh, tapausten selvittelyssä. Me pyrimme tiukasti ehkäisemään ja estämään tämän tyyppisiä väärinkäytöksiä, jotka operaatioitamme haittaavat. Me tulemme tekemään töitä uusien sanktiosäännöstöjen ähm, parissa, kun neuvosto on ne hyväksynyt, niin se tulee julkinen asiakirja. Olemme myöskin saaneet edistystä aikaan kriisin hallinnan alalla, jotta voisimme pitkällä aikavälillä rakentaa rauhaa, erityisesti ähm, yhteisen yhteisasiakirjan hyväksymisen jälkeen kriisin suhteen. Kiitoksia. Yes. Kiitos vain tiedoksi komissiolle ja EUHlle. Jos haluatte jatkossa, niin voitte antaa pitemmän lausunnon, jonka voitte jakaa edustajille sitten, koska kokouksissa aika loppu, niin voitte vain mainita nämä avainkohdat sitten. Selvä komission edustaja Roniet ja Pereiro Pignon, niin tiedä kumpi haluaa puhua. Saatte lisätä jotakin, mitä pitää lisätä lyhyesti. Uh, thank you very much, uh, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Soakin on antanut uh, kattavan esityksen. Haluan vain mainita muutaman asian, minkä kuulin salissa. Ja sitten puhun näistä luvuista, jotka meillä on. Kaikkihan ovat nähneet että nämä luvut jo. APF on ollut hyvin menestyksekäs, se on tärkeä väline, mutta jos katsotaan se sisälle, niin epätasapainoa, että mikä raha menee rahoitusoperaatioon, mikä raha menee sitten pitemmän aikavälin kapasiteetin valmiuksien kehittämiseen. Eli tässä herrasmies, joka piti alustuksen, viittasi tähän ongelmaan, että pyritään välttämään tämä, että konflikti pääsee syntyy. Nyt edelleenkin ollaan edelleenkin liikaa tuossa reaktiivisessa toimintavassa. Totta kai se on hankalaa tehdä tuo muutos, sillä aina kun jokin räjähtää, niin Tätä tapahtuu, niin pitää sitten toimia tietysti, mutta on selvää siirtymää havaittavissa Afrikan rahaston ohjelmoinnissa, että mennään kauemmas kohti näistä rotoloperaatioista ja pikemminkin kohti tähän APSAan eli Afrikan rauhan tukirakenteeseen, jossa on enemmän rahoitusta kohti sovinnon, mistä nämä standby-joukot, valmiuksen kehittämistä, AUn tukihenkilöt, muitakin toimia, joilla pyritään helpottamaan sitten näitä lähettämisiä, viestintäjärjestelmät, auttaminen SSR-strategiasuunnitelmissa aluetasolla ja kansallisella tasolla myös. Mitä tulee koulutukseen, tällä hetkellä se on sisällytetty tähän APSA-ohjelmaan – joka kuuluu rahan rahastoon, eli tämä koulutus ihmisoikeusasioista muun muassa, jota annetaan sotilaille. Sitten myös olemme jo ottamassa käyttöön artiklan sopimuksiin, jota laadimme AUn kanssa, jossa käsitellään juurikin näitä väärinkäytöksiä sun muita. Eli artiklat ovat kyllä paikallaan. Kiitos. Thank you very... Kiitoksia kovasti muistutussa. Me emme tunne kaikkia lyhenteitä. Te elätte tällaisessa maailmassa. Me emme mennä teidän maailmassa, mitä elää monissa maailmassa. Tässä on paljon lyhenteitä, muistakaa se. Kaikki mepit eivät tunne kaikkea siitä maailmasta, jossa te asutte. Sitten Väyrin, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos Linda. Thank you, uh, for... Kiitos uh, loistavista huomioistasi. Odotan innolla tarkistuksia. Ne toivon vain, että keskitymme tämän valiokunnan rooliin jotain kehitysasioita, humanitaarista apua, mikä on rooli me tässä rauhanturvamaailmassa. Odotan innolla tarkistuksianne, ehdotuksianne ja mieleni valmis neuvottelemaan. Eli ei joulukuusia sielläkään tai pääsiäispuita tai liikaa tarkistuksia, eli lyhyestä virsi kaunis. Tarkistus pitää jättää 25. helmikuuta mennessä, ei sanota mikä kellonaika. Keskipäivällä 25. helmikuuta äänestys 15. maaliskuuta. Kiitoksia kovasti edustaja Väyrynen. Kiitokset myös komission ja ulkosuudenhallinnon edustajille. Selvä aika on loppumassa, kollegat. Seuraava kohta toivottavasti voimme käsitellä sen melko nopeasti. Kyseessä on lausunto ja mietintö, joka käsittelee EUn Liberian äh, välistä kalastuskumppanusolimusta. Maria Hoibuk äh, puhuu nyt. Äh, hän suosittelee, että hyväksymme tämän Maria nopeasti. En nyt ota muita tässä Maria vain pelkästään. Olkaa. Ja kans. Lyhyesti, lyhyesti voimme suositella, että sopimus hyväksytään. Kyse on tonnikalasta 6500 000 tonnia. Tonnikalaa 3,25 miljoonaa euroa kokonaisarvo viiden vuoden kaudella. Kaksi seikkaa. Yhtäältä mm, avoimuusmääräykset. Tämä on hyvin tärkeää asia kestävässä kalastuksessa. Liberia on jo vuosien ajan julkaissut alueellaan kalastavien alusten luettelot. Tämä toimii oikein hyvin. Täytyy huolehtia siitä, että nämä julkaisut ovat täysin avoimia ja kattavia, kun kerran puhutaan kestävästä kalastuksesta. Toinen asia on sitten paikallisväestön ruokahuolto on huolehdittava siitä, että paikallisväestöllä on myös ravintoa. Infrastruktuuripuutteet Liberiassa ovat kuitenkin merkittävät. Liberia itse asiassa tuo kala on nettotuoja, erityisesti mitä tulee avomeren kalaan, ja EUn tulisi ottaa nämä puitteet huomioon tuessaan ja todella ottaa tai tukea paikallisten kotimaisten kalastajien toimintaa. Ehkä tulevaisuudessa tulisi huolehtia sitä, että ennen sopimusta eh, Liberian edustajat ovat yhtä lailla mukana. Mutta kaiken kaikkiaan eh, tämä on mielestäni hyvä ehdotus, jonka voimme hyväksyä. Kiitos. We have had colleagues asking for the floor. Kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa, joten Ponga saa puheenvuoron. Hän on ollut hiljaa koko iltapäivänä, tähän ansaitsee puheenvuoron. Ja sitten edustaja Zeller. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun hyvin äh, lyhyesti. Haluaisin vain todeta, että me tuemme mietintöä tai lausuntoluonnosta, jonka esittelijämme meille on esittellyt tämän kalastussopimuksen osalta Euroopan unionin ja Liberian välillä. Kyseessä on kalastussopimus, joka kunnioittaa uusia kestävän kalastuksen kumppanuusperiaatteita. Se vahvistaa hallintoa kalastuksen alalla ja takaa kestävän kalastussektorin kehittämisen ja kalavarojen käytön. Toivottavasti valiokunta voi antaa tukensa tälle mietinnölle. Kiitoksia. Kiitos. Se oli lyhyt. Olkaa hyvä, edustajat Seller. Haluaisin vain todeta, että talousarvion valvontavaliokunnassa ähm, mm, tilintarkastustuomioistuimen kertomus oli äärimmäisen kriittinen, mitä tulee näiden kalastuskumppanuussopimusten täytäntöönpanoon. Komissio ja ne maat, mm, jossa kalastusta mm, toteutetaan, niin komissio on itse asiassa antanut ennakko, tai maksanut ennakkomaksuja maille, mutta kalastuskiintiöt eivät ole, eivät ole tämän jälkeen toteutuneet. Ja näin ollen rahat olivat poissa. Ja nyt mietitäänkin sitä, että olivatko saaliit todella noin huonot vai onko käynyt niin, että saaliit äh, on, on kyllä saatu ja sitten kalat myytykin muualle. 80 prosenttia tonnikalasta menee Japanin markkinoille kulutukseen ja kun tietää, minkälaista hintaa tonnikalasta Japanissa esimerkiksi maksetaan, niin eikö se olekin kiinnostavampaa ehkä myydä se tonnikala suoraan Japaniin kuin Eurooppaan. Ja valvontamekanismit näyttävät kyllä olevan erittäin puutteellisia kun tässä nyt maksamme 3,5 miljoonaa euroa. Mm, katsoin Tokion kalahuutokaupan hintoja 6500 tonnia ainakin mm, tällä rahalla saisi. Eli jos me, jos me tämän sopimuksen hyväksymme, haluan, että se pannaan täytäntöön määrätyllä tavalla niin, että meriä ei kalasteta tyhjiksi. Mehän tiedämme, että tonnikala on uhanalainen laji ja että huolehditaan myös paikallisesta rannikkokalastuksesta Liberiassa niin, että kalastajat omilla aluevesillä voivat kalastaa ne kalat, joita tarvitaan ihmisten ruokapöytään. Kiitos. We have commission here. Komission edustaja on tällä paikalla Marre pääosastolta Dominic Kleiss ja Alan Monday Defco pääosastosta. Ehkä voisitte vastata tuohon, mutta nopeasti, kiitos. Yeah. Who wants to go first? Kumpi haluaa ensin? Tai ehkä me molemmat. Euh, Dominique Lares, je vais bien... Dominique Lares, yritän vastata näihin eri huomautuksiin ensinnäkin, mitä tulee vaikutuksiin kansalaisyhteisöihin paikallistasolla, kun valmisteltiin tätä pöytäkirjaa ja kun näitä ex ante arviointeja, niin pitää paikkansa että paikallis, paikalliskansalaisjärjestöt eivät, heihin ei voi ottaa yhteyttä, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että köyhyys, no tämä köyhä rakenne kansallisyhteiskunnassa, jos ajatellaan Liberian kalastusalaa, valitettavasti tämä on yksi niistä seurauksista myös, että on ollut näitä kauhistuttavia kriisejä, jotka kohdistuvat tähän maahan. Viittaan tässä tietysti sisällissotaan ja Ebola-kriisiin. Maa on juuri vasta päässyt siitä eroon. Haluaisin korostaa tätä puolta. Eli kyse on täysin uudesta sopimuksesta Liberian kanssa. Meillä ei ole koskaan ollut aikaisemmin strategista kumppanuutta tämän maan kanssa kalastusalalla. Mutta nyt sitten tämä uusi sopimus mahdollistaa sen, että laajennamme verkkomme näiden kalastussopimusten musten verkkoa Itä-Atlantilla tuohon suuntaan. Sen myötä myös hyvän hallinnon periaatteita voidaan laajentaa tällä puolen maailmaa tuolla alueella toisaalta. Sen pitäisi myös edesauttaa sitä, että tilanne paranee tuossa maassa. On tärkeää sanoa, että se, että Joulukuussa 2015 tämä sopimus allekirjoitettiin. Se tarkoittaa myös yhtä askelta kohti tilanteen normalisoitumista Liberiassa. Mutta katsomme tulevaisuuteen ja yritämme sitten antaa lisää tai paremmin ääntä kansalaisyht- paikallistoimijoille, kun valmistellaan tämän sopimuksia. Mitä tulee tuli tilintarkastustuomioistuimen raporttiin ja sen huomioon, joka liittyy, huomatukseen, joka liittyy siihen, että tämä, nämä sopimukset eivät aina ole täysin kattavia. Voisin vain sanoa, että niin näin on ollut tietysti tapauksissa, mutta pitää lisäksi myös ottaa huomioon, että tässä nyt puhutaan lajista, joka on hyvin liikkuva. Tämä tarkoittaa muutoksia vuodesta toiseen, kun ajatellaan, miten kantaa on saatavilla. Joten voi olla, että saaliit äh, saattavat lähetellä näitä viite takkeja yhtenä vuotena, ja sitten toisaalta salit voivat olla paljon heikompia ympäristösyistä ja biologisista syistä jonakin toisena vuotena. Lopuksi on selvää, että kalastustoiminta, ei on alusten kalastustoiminta tämän sopimuksen myötä Tuo tapahtui niin, että kuunnitetaan täysin ikatin suosituksia, joka siis on tämä paikallinen kalastusjärjestö, Liberia on ligattin jäsen ollut kaksi vuotta, joten molemmat osapuolet totta kai aikovat ottaa, suos, ottaa huomioon nämä tämän järjestön suositukset. Ja ihan lopuksi tonnikalat, tonnikalalajit, tai siis kannat, ne pitää olla ja ne ovat sellaiset, niitä valvotaan hyvin tarkkaan. Haluaisin vain sanoa, että ei ole suoraa kilpailua EU-kalastajien ja paikallisten toimijoiden välillä. Jos siis ajatellaan näitä tuon, rannik- tuon maan rannikkoalueen kalastajien toimintaa. Kiitos. Kiitos. Haluatko Maria vielä vastata tähän? Ei sopi. Selvä. Aika loppuu nyt. Shortly. Lyhyesti, lyhyesti. Mehän toki tiedämme, että toden totta valvontaongelmia, tarkastusongelmia on, mitä todellisiin kalastussalisiin tulee ja että rahat on käytetty, mutta uskoakseni Liberiassa tilanne on kyllä aika selkeä. Kyse on kestävästä kalastuskiintiöstä ja määräykset ovat hyvin avoimet ja vaikka tässä nyt jotain pohdintaa vielä voikin olla, niin kyllä mielestäni tämä sopimus voidaan hyväksyä. Kiitos. Selvätetään se nyt tältä osin tähän. Kiitoksia, kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat tähän kollegat nyt. No siis tarkoitus pitää jättää 23. helmikuuta puolen päivään mennessä äänestys maaliskuun 15. Eteenpäin esityslistalla tärkeä asia myös uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi. Kuulemme järjestettiin viime kuussa, ei vaiskaan vaan joulukuussa. YK on erityislähettiläs, entinen YK on erityislähettiläs oikeudesta ruokaan oli Viede Schütter, tuli kokoukseemme paikalle, osallistui, ja nyt tänään keskustelun osallistuu ilo toivottavasti Nalishebo Mebelo, hän on Afrikan unionin eh, maaseudun elinkeinot ja maatalousosaston asiantuntijakoordinaattori, eli hän on asiantuntija tässä uudessa kumppanuudessa. Hän edustaa siis AUta. Suuri ilo saada teidät tänne ja kuunnella teidän kommenttejanne ja huomioita. Mutta ensin puheenvuoro saa Maria Hoibuk, joka on esittelijä, joka voi esitellä oman mietintönsä, joka teillä pitäisi olla siinä edessänne. Maria, ole hyvä. Äh, herzlichen Dank. Kiitokset. Tämän mietintöluonnoksen pohjana on niin, ehkäpä tässä aivan lähtökohtaisesti kerron perusajatukseni. Niin minä tällaista teollistunutta maataloutta kritisoin, suhtaudun siihen hyvin, hyvin kriittisesti miettii. Ja juuri näiden eurooppalaisten kokemusten pohjalta en toden totta halua viedä Afrikkaan tätä mallia. Tätä en pidä mitenkään toivottavana. Joten katson, että meidän tulee tukea mm, paikallistaloutta osallistuvissa maissa, perheyrityksiä, niin että saadaan aidosti torjuttua elintarvikepulaa, ruokapulaa. Maataloudella ja tästä olen täysin vakuuttunut, voi olla tässä todella merkittävä rooli. Siksi tämän uuden allianssin tässä on oikeastaan torjun. Ja jos se halutaan äh, säilyttää, niin sitten se täytyy kyllä muuttaa perustavanlaatuisesti. Mikä tämä uusi äh, elintarviketurvallisuuden ja mm, ruoan äh, uusi kumppanuus oikein on. Kyse on siis äh, yli sadasta kansainvälisestä afrikkalaisesta yrityksestä, yli kymmenestä Afrikan maasta. Äh, äh, tässä on kumppanuussopimuksia, joissa Afrikan valtiot sitoutuvat konkreettisiin poliittisiin uudistuksiin konkreettisessa aikataulussa uudistuksiin, jotka tekisivät maatalousalan kiinnostavaksi eh, investoinneille. Ja tämä uusi kumppanuus haluaa kymmenessä vuodessa nostaa 50 miljoonaa ihmistä köyhyydestä. On kuitenkin täysin epäselvää, mistä nämä numerot tulevat ja miten ihmeessä varmistetaan, että tähän tavoitteeseen uuden kumppanuuden kautta päästään. Kuulostaa tietenkin hyvältä, mutta ei ole ollenkaan selvää, millä ihmeen tavalla tämä sitten muka toteutuisi. EU on Malavin ja Norsulurannikon sopimusten ähm, takana 2,5 miljardia euroa. Ja tämän uuden kumppanuuden kautta tässä mietinnössä nyt yritetään sitten löytää, minkälaisia ähm, mahdollisuuksia ja riskejä voi liittyä siihen, että yksityinen sektori tulee mukaan kehitysyhteistyöhön. Ja tässä tarjotaan myös vaihtoehtoja. Mietintöluonnos pohjautuu seitsemään ydinaiheeseen. Ensinnäkin investoinnit maatalouteen, toiseksi hallinto, oma vastuu ja tilivelvollisuus. Kolmas tärkeä aihe on maaomistus. Neljäs on ruokaturvallisuus, ravinto ja kestävät perheyritykset. Seuraava aihe on siemenvilja-ala. Seuraava on sitten äh, maatalous investointien turvaaminen Afrikassa. Nämä ovat siis näitä aiheita, ähm, joihin tämä äh, teksti perustuu. Tässä ei kovin paljon aikaa ole, mutta ehkäpä voin kuitenkin sanoa jotain hallinnosta, omavastuusta ja tilivelvollisuudesta – Kyse on siitä, että kumppanimaissa tarvitaan hyviä hallintorakenteita sekä sellaiset institutionaaliset puitteet, että nämä asiat voidaan ylipäätään järjestää. Jos ei ole rakenteita, niin miten ihmeessä uusi kumppanuus voi toimia. Näissä yhteistyösopimuksissa on itse asiassa vain hyvin valikoivasti otettu esiin kansain, tai mukaan kansainvälisiä standardeja, jotka investointisopimuksiin liittyvät, esimerkiksi oikeus ää, ravintoon. Ja kun puhutaan näistä yksityisistä investoinneista ja sitten ihmisoikeuksista, niin no juu, tämä mainitaan kyllä, mutta vain mainitaan. Ei tämä kyllä mitenkään selväksi tässä tule. Mietinnössä vaaditaan tiukkoja mekanismeja tilivelvollisuudelle, myös kantelumahdollisuutta ihmisille ja yhteisöille paikan päälle. Tätä pidän myös hyvin tärkeänä. Yritysten aie kirjelmät tulee julkaista niin, että saamme avoimesti selville, mitä yritykset aikovat näissä maissa tehdä. Sitten vielä kansalaisyhteiskunnan on voitava – arvioida vaikutuksia paikan päällä mm, yhteisössä. Tätä pidämme tärkeänä. Sitten tuo maan käyttö, maaomistuksen varmistaminen. Olivier de Schutterkin on todennut, että automaattisesti maaomistusasiakirjat eivät varmistamaan käyttöoikeuksia, kun puhutaan pienistä ruoantuottajista, paikallisista tuottajista. Yleensä heidän oikeutensa maahan ei ole juridisesti varmistettu ja näin voi tapahtua muun muassa mm, pakollisia maatakavarikkoja tai ainakin niin, että korvaukset eivät ole oikealla tasolla. Eli ei voi olla niin, että tämä asia asia sivutetaan. Mietinnössä vaaditaan osallistuvilta Afrikan mailta perinteisten maaoikeuksien ja maankäytön hyväksymistä. Ja 2012 tehtävä sopimus halutaan täysin täytäntöön panna. Sitten tästä uudesta kumppanista kumppanuudesta, halutaan myös etukäteisarvio ja sen vaikutuksista ja paikallisyhteisöt on aina otettava tähän työhön mukaan. Ja ehkä sitten vielä sukupuoliulottuvuudesta yksi sana. Näiden yhteistyösopimusten täytyy sisältää sitovat vaatimukset tasa-arvo, kysymyksen huomioon ottamisesta ja myös mittarit sen toteutumisesta. Esimerkiksi naisten oikeus maaomistukseen, mikrolainoihin ja niin edelleen. Naisten oikeuksien on oltava samat kuin miesten niin, että naisten asema vahvistuu. Naisten on saatava samat palvelut, mikrolainat ja maaomistusmahdollisuudet kuin miehilläkin on. Voisin oikeastaan puhua kaikista näistä seitsemästä pääasiasta yksityiskohtaisemmin, mutta mielelläni nyt kyllä kuulisin kollegoita ja jos meillä on lopussa aikaa, ehkä voin vielä sitten täydentää puheenvuoroani. Nyt kuulen mielelläni kollegoita. Kiitos. Yeah, yes, thank you. We Kyllä, kiitos. Ja meillä on myös vieras paikalla. Kollegat ensin, ennen kuin Afrikan unionin vieraamme pääsee ääneen. Kuka haluaisi puheenvuoron? Väyrynen ensin, sitten Guerrero. Selvä, Paavo, ole hyvä. I speak Finnish again. Uh, Puhun suomea taas. Minun mielestäni Marian uh, luonnos on, on erittäin hyvä pohja meidän työllemme. Erityisesti pidän siitä filosofisesta lähestymistavasta, jonka, joka sisältyy tähän luonnokseen. Jos ajattelemme kestävää maatalouden ja maaseudun kehitystä afrikassa niin senhän täytyy perustua ensi sijassa olemassa oleviin pien ja perheviljelmiin ja niiden kehittämistä täytyy edesauttaa. viljelijöiden pitää voida järjestäytyä ammatillisesti taloudellisesti puolustaa oikeuksiaan. olisi hyvä jos syntyisi osuustoiminnallisia yrityksiä joiden avulla viljelijät saisivat edullisesti tuotantotarvikkeet ja joiden avulla voitaisiin tuotteiden markkinointi järjestää tavalla joka turvaa näiden tuottajien edut. maanomistusolot ovat erittäin tärkeät se perusajatus että maa kuuluu sille joka sitä viljelee olisi toteutettava maanomistusolot olisi selkiytettävä saatava kunnolliset maarekisterit tälle pohjalle kestävä maatalouden ja maaseudun kehitys voi, nojautua. Se on loppujen lopuksi tehokas tapa tuottaa elintarvikkeita, se on parasta ruokaturvaa ja se on myöskin yhteiskunnallisesti kestävää. Jos mennään siihen, että suuret pääomavaltaiset yritykset valtaavat maa-alueet, tulee hyvin voimakkaasti koneellistettu maatalous, niin se on ympäristön kannalta kestämätöntä ja se johtaa siihen, että maaseudun köyhät ihmiset muuttavat kaupunkeihin, jotka slummiutuvat. Tämä ei ole kehitystä, jota pitäisi, pitäisi suosia. En vielä osaa sanoa, mitä muutosehdotuksia olisi ehkä harkittava, mutta ehkä vielä enemmän haluaisin korostaa tätä, sanoisinko, filosofista ja maatalouden ja maaseudun kehitykseen liittyvää periaatteellista puolta yritän omalta osaltani katsoa voisinko jollakin ehdotuksilla vielä parantaa tai ehdottaa parannettavaksi tätä mietintöä. Enrique Guerrero. Sí, gracias, señora presidenta. Guerrero. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijä. Eilen äh, iltapäivällä tapasin Rova Nivellon, joka on täällä äh, vieraanamme, joka on siis uuden äh, kumppanuuden koordinaattori Afrikassa. Minulla oli tilaisuus saada tietoa häneltä asiaan liittyen. Tämä on hyvin kunnianhimoinen prosessi. Afrikan unioni 2013 tämän käynnisti. Tarkoituksena on vuoteen 2063 toimia eli 50 vuoden ajan. Tässä halutaan todellinen vallankumous, vallankumous maatalouteen niin, että pystyttäisiin ruokkimaan paitsi maanosan äh, asukkaat äh, myös ottamaan huomioon sen, että maanosan väestö tulee lisääntymään merkittävällä tavalla. Ja kun puhutaan sitten tuosta vuodesta 2063, jotkut meistä olemme silloin täällä, minä tuskin olen, mutta joka tapauksessa katson, että meidän tulee tukea tätä hanketta. Ja olen todella siis varjoesittelijä. Ja katson, että tämä mietintö on juuri oikealla linjalla. Näin Euroopan unioni pyrkii tukemaan Afrikan unionia sekä Afrikan maanosan maita ja vastaamaan tähän merkittävään haasteeseen, eli äh, ruoka, turvallisuus. Tietenkin maat ovat erilaisia, niillä on erilaisia ongelmia, niissä on erilaisia toimijoita ja niiden julkinen sitoutuminen asiaan on eri tasolla, niiden yritys, yritykset ovat eri tasoilla, mutta kaikki yhdessä Afrikan maan osassa ovat kyllä nyt sitä mieltä, että tämä on hyvä aloite ja katson, että myös mietintö on kyllä juuri tällä linjalla. Tässä mietinnössä korostetaan sitä, että juuri perheviljelmiä tuetaan, paikallista taloutta tuetaan ja investointeja pyritään saamaan todella julkiselta, mutta myös yksityiseltä sektorilta ja näiden investointien on oltava vastuullisia ja kunnioitettava kansainvälisiä sääntöjä ja muun muassa VTOn sääntöjä niin, että e, myös pienet viljelijät e, saavat e, maata käyttöönsä. Ja niin kuin esittelijältä kuulimme, myös naiset, paitsi että he ovat tuottajia, myös siksi, että tämä tarjoaa naisille mahdollisuuden emansipoitua, mahdollisuuden ottaa elämä omiin käsiinsä. Ja sitten tietenkin kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden osallistuminen on myös tärkeää. Mm, sosiaalidemokraattien ryhmä tulee tekemään joitain tarkistuksia, jotka eh, eivät eh, nyt mitenkään pyri kaatamaan tätä tekstiä, mutta ehkä tarkentamaan sitä ja hyvällä onnella sitä joka parantamaankin joiltain osin. Eli ne tarkistukset, joita me tulemme tekemään, tulevat varmasti liittymään investointien vastuullisuuteen sekä näihin vaikutuksiin Afrikan maihin, niiden omiin hallituksiin. Tulemme myös puuttumaan kansalaisyhteiskuntaulottuvuuteen ja näissä puitesopimuksissa haluaisimme tehdä mahdolliseksi sellaisen mekanismin, jossa otettaisiin käyttöön erityiset indikaattorit sen varmistamiseksi, että tässä todella aidosti sitten köyhyyttä ja epätasa-arvoa torjutaan. Ja Euroopan unioni luonnollisesti on sitoutunut tähän hakendaan aina vuoteen 2063 asti Afrikan unionin kanssa. Eipä tässä muuta ja kellokin on jo paljon. Kiitos. Kiitos Enrique. Edustaja Kouluklu, minun pitää nyt lähteä kollegat tässä. Vielä Kouluklu johtaa puhetta sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa neljää asiaa tässä erittäin hienossa työssä, jota esittelijä on tehnyt. Me vasemmistoryhmänä haluaisimme korostaa ensinnäkin sitä, että vaikuttaa, etteivät suuritykset pienviljelmiin luota. Toisekseen siemenvilja varantojen suojelua meillä on mukana ja eri tuotannon monimuotoisuuden suojelua ja samaan aikaan kuitenkin geneettisesti modifioidut kasvit on kielletty. Tämän lisäksi meidän pitää tätä uutta vihreää vallankumousta käsitellä. Se tuhoaa ympäristöä Afrikassa. Neljäs seikka liittyy laatuun. ja naisten pääsyyn mukaan tuotantoon. Me pyrimme tarkistuksia esittämään niin, että näitä tärkeitä linjoja voisimme tukea. Kiitoksia. Madame, euh, Edustaja Mebelo, teillä on nyt puheenvuoro joksikin aikaa. Olkaa hyvä. Is that it? Okay, so, uh, Mr. Chairman, thank you. Puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Haluan kiittää muutama henkilöä, sillä tämän ensimmäisen kerta, kun istun täällä Tunnistan toki teidät äh, valiokunnan puheenjohtajan, TV-valiokunnan puheenjohtajan ja kiitos edustajat, jotka täällä paikalla. Ja sanon sitten vain, että hyvää naiset ja herrat, äh, on teille terveiset äh, Dr. Kosanalana Mimi Sumalta, joka on AUn puheenjohtaja, mutta myös kutsuu koolle tämän juhtajuuskokouksen, joka toimii tämän uuden kumppanuuden alla. Lähetän myös terveisiä Rova Tumusumero Pisiltä, joka on maaseudun ja maatalouden komissaari. Ja tämä uusi kumppanuus hänen johdossaan sitten toimii. Nimeni on Mali Shebo Mebelo. Minut on esitelty. Toimin koordinaattorina tälle uudelle kumppanuudelle – Afrikan unionin komissiossa. Osastoni on maaseudun elinkeinot ja maatalous Addis Abebassa Etiopiassa. Joten minun tehtäväni tänään on jakaa teille tietoa edistyksestä, jota on tehty täytäntöönpanossa, kun tämä uusi kumppanuus on siis pannut täytäntöön, mutta lisäksi mitä perspektiivejä tämä uusi kumppanuus turvallisuuden parantamiseksi tarjoaa tälle yleiselle AUn sosiaaliselle kehitykselle ja siihen liittyvälle agendalle. Osa teistä ehkä tuntee kattavan Afrikan maa talouskehitysohjelman, joka hyväksyttiin hallitusten valtioiden pääministerin toimissa Maputossa 2003 vuonna. Ja tämän ohjelman tavoitteena on, että 2000 luvun lopussa nähtiin suuri keskittymä siihen, että terveydenhuollon tila parani valtavasti Afrikassa, keskitytty toisaalta siihen, että on panostettu koulutukseen, eli terveydenhuoltouudistuksia ja koulutusuudistuksia, ja toisaalta vähentynyttä keskittymää siihen, että tuetaan maataloussektoria, joten haasteita on niin kuin lakien säätäminen, haasteita on kuten kauppa, maiden välillä, ja soitella maataloustuotteita. Ruokaturva on uhattuna toisaalta myös, joten hallitusten ja valtioiden päämiesten piti pohtia uudestaan tätä toimintatapaa, jolla toimivat maatalousalalla, ja näin ollen tuli tämä kattava Afrikan maatalousohjelma. Tänään se, mitä sanon, vastaa pitkälti näihin aiheisiin, joita täällä on esitelty. Sitten on tehneet parlamentin jäsenet ja kollegat, joten tämä kattava ohjelma, kehys on holistinen kehys, joka tarkastelee aiheita läpileikkaavasti maatosaralla ympäristöä, muun muassa maata, markkinoille pääsyä, ruokaturvaa, tutkimusta, teknologiaa, ynnä muuta, ynnä muuta, rahoituksen saatavuutta, mutta mikä on tärkeää, on, että näitä läpileikkaavia aiheita, käsittävät naisia – naisten osallistumista maatalouteen. Tätä tässä agendassa tarkastellaan. Nyt tämä kadaprosessi on ollut 10 vuotta meneillään ja edistystä on. Afrikassa nähdään tätä edistymistä. Muun muassa osataan suunnittelemista, ohjelmointia. Nyt hallitukset ovat lisänneet budjettivarojaan maataloudelle – on nähty, että kehityskumppanit lähenevät, lähentävät toimia näihin prioriteetteihin, jotka maat itse ovat valinneet, joten Afrikka alkaa olla nyt ratin takana itse ja saa päättää, että missä prioriteetit ovat, jos ajatellaan investointeja, mihin ne pitäisi kanavoida. Joten julkinen se, julkiset investoinnit ovat nousemassa, lahjoittajien tuki, se on nyt lähempänä maan omia prioriteetteja, kymmenen vuotta myöhemmin sanotaan, mutta missä mistä muut investoinnit sitten tulevat, joten aletaan puhua yksityistä investoinnista ja niiden lisäämistä. Ja tämä on nyt sitten pohjatyön tulosta, eli prosessi on se, että Afrikka panee täytäntöön nämä kehykset, jotka olemme kehitelleet, ja se sallii sen, että voimme nyt istua rauhassa ja pohtia sitä, mitä olemme tekemässä. Olemme nyt oppimisprosessissa, joten haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se antoi meille tämän mahdollisuuden antaa teille yleiskatsauksen siitä, mitä tapahtuu Afrikassa. Kun tässä nyt tämä loistava raporttikin on esitelty, sen jonka edustaja Maria Hoibuk teki kymmenen vuotta Kadipin täytävännon myötä Afrikka juhlistaa sitä, että 50 vuotta on kulunut AUn perustamisesta. Ei nyt ole kyse vain maataloudesta. Afrikka. on päätetty, että meidän pitää miettiä uudestaan tätä mallia, jolla toimimme sosiaalisen kehityksen suhteen. Ja edustaja, joka puhui aikaisemmin, puhui Agenda 2063, eli Afrikalla kaksi Agenda 2063, siinä tarkastellaan maataloussektoria, mutta se on holistinen, se katsoo kaikkiin sektoreihin, siinä puhutaan siitä, missä haluamme olla 50 vuoden päästä suunnilleen. Eli mitä meidän pitää tehdä, jotta varmistetaan, että saavutetaan tuo visio 2063. Afrikka on siis ottamassa käyttöön 10-vuotissuunnitelmia ja yksi suunnitelmista sattuu liittymään maatalouteen. Ja se on mitä Malabon julistus 2014 vuodelta osa varmasti tuntee sen. Tuossa julistuksessa on kunnianhimoisia tavoitteita ja ne käsittelevät osittain niitä aiheita, jotka on esitelty tässä mietinnössä. Siinä käsitellään aiheita, kuten se, että lisätään rahoitusta ja investointia maatalouteen, mutta vastuullinen, vastuullista investointia tarvitaan. Nämä tavoitteet puhuvat myös siitä, miten tärkeää on, että varmistetaan, että naiset saavat sitä tilaa, jota ansaitsevat maataloussektorilla. Meidän pitää vahvistaa ja voiminnuttaa naisia. Ja haluaisin sanoa, että Afrikan unionin puheenjohtajan komission, siis äh, tohtori Kosana Milisuma, hyvin intohimoisesti siihen, että varmistaa, että naiset äh, voiminnutetaan ei ainoastaan maataloussektorilla, vaan kaikilla aloilla. Ja tästä syystä viimeisen kahden vuoden aikana Afrikan unionin teemana on ollut sisällyttää, osallistaa naisia. Viime vuonna teema liittyy sitä voimintaan naisia, että he saavuttaisivat tämän tavoitteen 2063 osalta. Tänä vuonna puhutaan enemmän ihmisoikeuksista, mutta erityinen fokus on naisissa. Ja puhutaan siis naisten oikeuksista kaikilla aloilla, mukaan lukien maataloudessa. Kaikilla aloilla, mukaan lukien yksityisten, yksityissektorin investoinnissa, eli kun investoidaan Afrikkaan, niin pitää noudattaa tätä teemaa, jonka hallitusten valtioiden päämiehet ovat sopineet, eli pitää noudattaa naisten oikeuksia investoinneissa. Olen puhunut kunnimmista tavoitteista, jotka on asetettu Afrikan unionissa Malabon julistuksessa ja yksi niistä liittyy yksityisen sektorin investointeihin, sitä parannetaan niitä Yksityissektorin investoinnit, no niitä kahdenlaisia. Toisaalta on paikallinen yksityinen sektori, sitten on kansainvälinen ulkomainen suora investointi, joka tulee maataloussektorille. Ja Afrikan unionissa me olemme tietoisia näistä eri aiheista ja asioista, jotka liittyvät ulkomaisiin suoriin tukiin ja investointeihin. Eli mitä me teemme? Me teemme sitä eri maiden kanssa, jotta voimme laatia suuntaviivoja, jotka varmistavat, että yksityinen sektori ja sen investoinnit, jotka tulevat maanosan sisältä ja sen ulkopuolelta, eivät haittaa niin afrikkalaisten ihmisten elämää. Tässä on tämä siksi, että teema, joka läpileikkaa Agenda 2063, koskee sitä, että Afrikka saa itse päättää kaikista aloitteista, jotka tulevat maanosaamme. Meidän pitää olla ohjaksissa. Toiseksi puhutaan jaetusta vauraudesta afrikkalaisina. Meidän pitää parantaa meidän kansalaistemme elinkeinoja ja toimeentuloa. Eli kaikki ohjelmamme ottavat huomioon tuon teeman, miten varmistamme, että yksityisen sektorin investoinnit, jotka tuovat Afrikkaan a few minutes? S'il vous plaît, madame. Voisitteko alkaa lopetella puheenvuoronne? Teillä on minuutti tai pari aikaa. Saying. Selvä lyhyesti. Haluan sanoa, että meillä on suuntaviivoja, jotka ohjaavat näitä investointeja, jotka on myös mainittu tässä mietinnössä. Meillä on tässä kädessäni asiakirja, jonka nimi on guiding principles on large scale land-based investments, eli liittyy näihin maataloussektorin investointeihin Afrikassa. Tämä on Afrikan unionin asiakirja. Se ei ole asiakirja, jota on kehitetty Afrikan ulkopuolella. Siinä kuullaan maanviljelijöiden ääniä tai kantoja. Siinä kuullaan naisia, hallituksia. Tämä asiakirja on majakkamme, miten Afrikka tulee käsittelemään näitä investointikysymyksiä. Tämä on yksi asiakirja, on muitakin asiakirjoja, jotka ohjaavat toimintaamme ja maiden toimintaa. Esimerkiksi Zambian tasavalta käyttää tätä asiakirjaa uudistaakseen toimintaansa ja siinä käsitellään eri aiheita, jotka liittyvät näihin investointeihin. Tulokseni nyt tähän mietintöön, joka esitettiin, että osa mietinnön sisällöstä – perustuu vanhentuneeseen tietoon, se viittaa vanhaan tietoon. Uusi kumppanuus on laatinut nyt uuden mietinnön, uuden raportin, eli osa näistä asioista, jotka on esitelty, perustuu vanhentuneeseen tietoon ja on tärkeää, että tuo raportti päivitetään sitten tämän uuden, uuden kumppanuuden raportin tietojen kanssa. Mitä tulee siihen, että Afrikka omistaa tämän uuden sillä on tuntemuksia siitä, että se ei olisi afrikkalaista agendaa, uusi kumppanuus itse asiassa liittyen nyt Yes. Teillä on enää yksi minuutti aikaa, sillä tulkkien täytyy pian poistua, joten meidän on pakko lopettaa kokouksemme pian. Tavasion. Olen esitykseni lopussa lyhynomassa, että uusi kumppanuus, no se on vain yksi pieni osatekijä tässä suuremmassa kuvassa, kun noita Afrikan kehitystä se on väline, jota käytetään vapauttamaan yksityisektorin investointeja maatalousalalla. On muitakin välineitä, joita käytämme vapauttamaan noita investointeja, mutta uusi kumppanuus on sen väline, joka tuoneita yksityisiä investointeja. Lopuksi uusi kumppanuus on nyt osa kansallisia prosesseja. Uusi kumppanuus, se raportti tapahtuu näissä yhteisissä sektori, sektoritarkastuksissa ja se on myös osa näitä vuotuisia raportteja, joita annetaan hallitusten ja valtioiden päämiehille kahden vuoden välein. Eli on keskinäistä vastuuvelvollisuutta, joka liittyy tähän uuteen kumppanuuteen joka vuosi sidosryhmät, eh, yksilösektori, hallitus, eh, yhteistyökumppanit, eh, maanviljelijät, naiset ja kaikki sidosryhmät, jotka mainittu raportissa, ovat osa tätä yhteistä sektoritarkastelua ja pyydän myös kansalaisjärjestöjä osallistumaan tähän prosessiin, sillä tuon prosessin aikana sitten puhutaan niistä aiheista ja kysymyksistä, jotka esitellään raportissa. Afrikan hallitukset ovat valmiit ottamaan tämän raportin mukaan tuohon prosessiin, joten kyse on kansallisesta prosessista ja sitä johdetaan ja koordinoidaan afrikkalaisten toimesta eikä muualta. Eli lopuksi haluaisin sanoa, että Afrikan unionin ottaa huomioon kaikki nämä asiat, jotka on mainittu tässä mietintönä, AU pyrkii tukemaan jäsenvaltioitaan muotoilemaan relevantteja politiikkoja, kehyksiä ja suuntaviivoja varmistamaan, että kysymykset, jotka on otettu huomioon mietinnössä, niihin puututaan kunnolla. Me menemme eteenpäin. Interrompre. Hyvä edustaja, minun on pakko kohta teidän puheenvuoronne päättää. Teidän täytyy nyt lopettaa. Meidän on pakko lopettaa pian. Syy siihen, miksi puhun niin pitkään, on, että emme olleet täällä kuulemisen aikana. Eli piti sitten esittää kantamme ennen kuin saitte mietinnön loppuun. Eli haluaisin vain lopuksi kiittää Euroopan unionia, sen komissiota ja parlamenttia siitä, että se on avustanut AUn komissiota siitä, että viedään eteenpäin kehitysagendaamme. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron äh, Roberto Rodolfille komission puolesta. Kolme minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh, I would have... Kiitos puheenjohtaja. Täytyy äh, tohtori Mebeloa kiittää hänen omalla kielellään hän vei kyllä minunkin puheaikaani, mutta sanoi kyllä itse asiassa monet niistä asioista, jotka minäkin olisin halunnut sanoa, joten ajan säästämiseksi en joudu toistamaan mitään. Me olemme nyt kirjanneet ylös huomiot. Tämä on erinomainen mietintö ja sen perustelut me ja tulkinnan me jaamme täysin. On hyvä lähentyä Mm, yksityistäkin sektoria kohti sen varmistamiseksi, että hekin toteuttavat äh, oman tonttinsa vastuullisella tavalla. Ja tämä koskee Afrikan unionia ja myös yksittäisiä maita, joissa toimitaan. Eli on paras tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa sen sijaan, että se suljettaisiin ulkopuolelle. Äh, ruokaturvallisuus on tärkeä prioriteetti, 8 miljardia, kaiken kaikkiaan 1,2 miljardia mainittiin, mutta emme me rahaa anna monikansallisille yhtiöille, ei suinkaan kaikkea muuta. Pyrimme tekemään hallitusten kanssa sopimuksia ottaen huomioon äh, myös äh, arvoketjun. Ja se, mitä tässä nyt on todettu, on pitkälti meidänkin linjamme. Me pyrimme parantamaan yhdessä Afrikan unionin kanssa tilannetta juuri tämän mietinnön suositusten mukaisesti, koska näinhän tällainen kumppanuus todella saadaan huomioon otetuksi. ulottuvuus, naisten oikeudet ovat hyvin keskeisiä asioita. Tämä on siis kolmikantainen sopimus. Hallitukset, jotka sitoutuvat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviin investointeihin, mutta myös se, että pyritään saamaan aikaan dynamiikkaa maihin modernisoimaan, uudenaikaistamaan niiden maataloutta. Demokraattisesti valitut Afrikan johtajathan tätä juuri pyytävät. Ja olemmepa me sitten tässä kolmikantaneuvottelussa hallitusten kanssa tai emme, niin kyllä monikansalliset yhtiöt joka tapauksessa investointinsa tekevät, joten paras on meidän olla mukana poliittisena kumppanina kumppanin maissamme. Päätän puheenvuoroni. Kestävät investoinnit, jotka ovat strategiamme keskiössä, koskevat paitsi näitä kumppanimaita 61 maata 9 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Ja syy tälle AgriFine-aloitteelle mikro- ja pk-yritysten rahoitukselle, niin näihinhän me haluamme juuri tämän kohdistaa, koska kestävyys luo työpaikkoja näissä pienissä yrityksissä – ja kunnioittain ympäristöä, kunnioittain sosiaalisia tekijöitä, työllisyyttä ja taloutta maissa, joiden tulee saada aikaan kehitystä. Päättäisin puheenvuoroni toteamalla, että kun olen työskennellyt monia vuosia Afrikan maissa näissä kehitysasioissa, kokemukseni on se, että markkinoilla on nyt sellaista dynamiikkaa, jota me emme voi keskeyttää tai pysäyttää. Paras on mennä tähän kelkkaan mukaan ja pyrkiä vaikuttamaan sisältä päin niin, että saadaan aikaan vastuullista toimintaa. Emme me voi sulkea silmiämme täältä. Tämän viestin haluamme välittää ja eh, hyvin vakavasti otamme teidän ehdotuksenne. Toivottavasti No sitten kun tarkistuksia tulee parlamentin eri jäseniltä, saamme tiedon niistäkin. Ja tietenkin todella toimitamme teille uusimmat tiedot tästä kumppanuudesta. Kestävyys, vastuullisuus ovat meidän johtotähtiämme tässä maatalousaloitteessa. Kiitos. Merci, monsieur le directeur. Kiitoksia, hyvä johtaja. Annamme nyt edustaja Oivusille vielä minuutiksi tai kahdeksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. No suuret kiitokset. Kiitos monista argumenteista, joita keskustelussa vielä kuultiin. Te tuossa totesitte, että kestävä kasvu, dynaaminen kehitys ovat tässä johtotähtenä. Tätä mekin haluamme. Ja tietenkin haluamme, että Afrikan kansantaloudet kehittyvät, kehittyvät kestävällä pohjalla. Ja tämän lisäksi haluamme, ettei toisteta niitä virheitä, joita itse olemme tehneet erityisesti maatalouden alalla. Olen 37 vuoden ajan itse ollut maanviljelijänä jo eteläisessä Saksassa. Minä siis todella tiedän, mistä minä puhun. Ja tällaisen yhteyden haluan luoda, että emme toista itse tekemiämme virheitä, maataloudessa tekemiämme virheitä sitten Afrikassa, että me vien näitä me muualle. Tähän meillä ei ole varaa ilmaston kannalta, ei ympäristön kannalta, eikä ihmisten kannalta. Tämän olemme kyllä velkaa ihmisille siellä. Meidän on oltava vastuullisia näiden investointien suhteen. Olen hyvin iloinen sitä, että teette minulle vielä tarkistuksia ja sitten käymme neuvotteluja ja uskon, että lopputulos tulee olemaan aivan erinomainen. Kiitos oikein paljon. Merci, Marie. Kiitoksia Maria. Minun täytyy todeta, että tarkistuksen jättämisen takarajan 22. päivä tätä kuuta ja 20. huhtikuuta äänestämme asiasta. Eli tapaamme uudelleen huomenna kello yhdeksän aamulla tässä samassa salissa.